Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die heutige Sitzung des... Äh, Kiitoksia. Haluaisin nyt avata budjetin valvontavaliokunnan kokouksen. Kohta yksi on esilistan hyväksyminen. Muutospyyntöjä ei ole, joten lähden siitä, että esilista on näin hyväksytty. Sitten kertoisin tulkkausmahdollisuuksista. Ne ovat tietysti sillä kirjallisenakin teillä. Ja sitten tämä menee myös netti-tvhin, webstreamataan tämä kokous. Sitten kertoisin, että internetissä on tietysti vastaava sivusto, KONT-valiokunnan sivusto. Sitten kohta kolme, pöytäkirjan hyväksyminen. Tästäkään ei ole puheenvuoropyyntöjä. Jos mitään huomautuksia ei tule, niin pöytäkirjoja pidetään hyväksyttyyn, Eli näin totean laidan olevan. Sitten kohta neljä. Ja se on vastuuvapaus. ja se koskee neuvoston suositusta. Ja tässä kohtaa haluaisin toivottaa tervetulleeksi Tanskan edustajan, ministerin, herra Vestage, tervetuloa valiokuntaan. Hienoa, että olette paikalla. Esittelette meille neuvoston suositukset ja sillä lisäksi toivotan tervetulleeksi jäsen Chemetan. Jälleen kerran tervetuloa valiokuntaamme. Olemme iloisia, että olette paikalla. Ja sitten keskustelette myös Fjellnerin mietinnöstä kanssamme. Hyvät naiset herrat, ehdotan, että siirrytään asiaan saman tien ja antaisin teille, hyvä ministeri Vestager, puheenvuoron. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Tulen puhumaan englantia. On ilo olla meille täällä tänään. Minä odotan tätäkseni neuvoston rooliin, niin kuin se sopimuksessa nähdään, mitä tulee vuotuiseen vastuuvapausmenettelyyn antaakseni suositteluja vastuksia parlamentin kanssa liittyen 2010 budjetin vastuuvapauteen. Haluaisin käyttää tätä tilannetta yhtäältä esitelläkseni neuvoston suositukset komissio vastuu, vastuunvapauden myöntämiseksi komissiolle sen samaan aikaan sen, sen merkityksen, jonka, jota neuvosto kiinnittää yhteisön vaarojen hyvään varankäyttöön. Vuosikertomuksessamme on kaksi viestiä. Siinä oli toisaalta vuosittain tilinpidon luotettavuudesta. Siinä oli myöskin kertomus, äh, vertaileva kertomus. Edellisen vuoteen nähden neuvosto tekee sen pä- päätöksen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että myönteinen kehitys varan, kehitystä on tapahtunut varanhallinnossa, äh, komissiossa ja jäsenvaltiossa. Tilanne on vakiintunut ja kaikkien osapuolten työ alkaa tuottaa tulosta. Toisaalta kohtalainen osa maksuja EU-budjetista, niihin vaikuttaa yhä olennaiset virheet. Ja tarkastus- ja valvontamekanismit ovat ainoastaan osittain tehokkaita transaktioiden säännönmukaisuuden tarkastamassa Erityisesti maataloudet ja luonnonvarat alueella sillä virheiden osuus on vielä suuri. Kohesio, energia ja kuljetus. Tämä todennäköisin virheaste nousi merkittävästi 7,7 prosenttiin päinvastoin kuin viime vuonna voitiin todeta kohesialueella. Tämä ei ole niin hyvä asia. Selvää on, että päätavoite että saisimme varaukset tämän tarkastuslausuman tilintarkastustuomioistuimelta. Neuvosto vahvistaa halunsa nähdä vuotusta tasaista vähenemistä virheasteissa ja parannemisia tarkastusjärjestelmissä. Se, se halutaan. Komissio vahvistaa valvonta- ja kontrollijärjestelmiä ja vahvistaa yhteistyötään ja ohjausta, ohjausta jäsenvaltioiden viranomaisille. Kaikki mahdollinen pitää tehdä sen takamiseksi, että transaktiot ovat oikeellisia ja säännönmukaisia. Ja pitää vähentää virheitä unionin maksatuksessa, jotta siinä parhaalla mahdollisella tavalla käytetään eurorahoja kansalaisten ja veronmaksajien puolesta now that we have both a financial and economic crisis. Uh... Jos aloitellaan talouskriisiä, paljon kiinnittää huomiota EU-rahastojen oikeellisuuteen ja huomiota pitäisi kiinnittää tähän aina. Veronmaksajan rahat ovat veronmaksajan rahoja aina. Yksi asia on maksujen järjestelmällinen maksen keskeyttäminen silloin, kun on hallinta- ja valvontajärjestelmissä on selkeitä puutteita ennen kuin korjaavia toimenpiteitä otetaan käyttöön. Ja neuvosto haluaa komissiota korjaamaan tunnistetut virheet, viivästykset perimällä takaisin virheellisesti maksut maksut korjausmaksujen avulla vetämällä aptukia ja takaamalla täysi transparenssi to- toteutettujen toimien osalta. Neuvosto tunnustaa, että vakka, vakka val- säätelykehikko on tärkeää ohjelmointikauden aikana, mutta toiminnan Perinpohjainen arviointi on ongelmien tunnistamisen kannalta ja parantamisen mahdollisuuksien tunnistamisen kannalta välttämätöntä. Rahoitusasetuksen selittyvät neuvottelut ja sektorilainsäädäntö, joka liittyy seuraavaan monivuotiseen rahoituskehitykseen, ovat hyvä ja välttämätön mahdollisuus tehdä välttämättömiä muutoksia. Mutta oikea tässä paino lisäarvon ja lisää äh, valvonta takavälillä täytyy säilyttää. Neuvossa haluaa siis, että ohjelmarakenteita ja johtamisjärjestelmiä kevennetään edelleen. Tämä pitää olla johtava periaate muutoksissa, koska yksinkertaista järjestelmää on niin paljon helpompi toteuttaa kuin monimutkaista. Nykyasetuksen monimutkaisuus on huolestuttava asia, suuri huolenaihe. Sääntöjä pitää selkeyttää, tehdä johdonmukaisemmaksi ja yksinkertaisemmaksi toteuttaa. Rahoitu- Onpa kysymys sitten operatiivisesta puolesta rahoituksesta tai julkisista hankinnoista. Yksinkertaistaa pitää, kuten aikaisemminkin. Julkiset hankinnat ovat 2010 yksi merkittävimmistä virheiden lähteistä, erityisesti silloin, kun johtamisvastuu on jaettu. Ja neuvosto rohkaisee kaikkia osapuolia läheisesti ja tarkkaan perehtymään EUn julkisiin hankintoihin liittyvään lainsäädäntöön, erityisesti olemassa olevien sääntöjen olennaisuuteen ja, ja haluamme, että kokemukset välitettäisiin eteenpäin, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon käytävissä neuvotteluissa hankintasääntöjen uudistamiskeskusteluissa. Käännyn myös tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin puutteihin komission sisäisessä valvontajärjestelmässä. Komission vuotoinen toimintakertomus, jonka komissio laatii ja, ja jonka se pääjohtaja laatii ja, ja tähän liittyvät kertomukset, jotka liittyvät voimavarojen käyttöön ja kontrollimenettelyyn, ne ovat äh, transaktioiden oikeellisuuden ja laillisuuden valvonnan kannalta hyödyllisiä, mutta toimintakertomusten pitäisi olla kattavia ja vertailukelpoisia, jotta voitaisiin täysin taata sisäinen valvonta komissiossa. Siksi halutaan sen, että komissio johdonmukaisesti soveltaisi alussa olevia periaatteita ottaa huomioon ka- käyttäen kaikkia auditointiresursseja, mukaan lukien komission omat auditoinnit, ja halutaan sinne että laajennetaan millä mahdollista varaumien sovellusalaa ja määrää. Lopuksi. Neuvosto pitää myönteisenä uutta lukua, jossa komissio kertoo omasta itsearvioinnistaan, toiminnan itsearvioinnistaan. Ja, ja tässä on myös muita erityiskertomuksiin liittyviä auditoinnin tuloksia. Neuvoston mielestä on tärkeää arvioida EU-varainkäytön tehokkuutta asettamalla tavoitteita. Kaikki varmaan tunnette EU-lyhenteen SMART, täsmällinen mitattava, toteutettava, olennainen ja ajalle, ajoitettu, ajoitetut tavoitteet, väli, tavoitteet ja suoritusmittarit. Ne on yksityiskohtaisesti tarkastellut 2010 budjetin täytäntöönpanoa komissiossa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen havaintojen pohjalta ja ECOFIN-neuvosto jälleen kerran totesi, että että kaikkien toimijoiden pitäisi parantaa tulevaisuudessa. Tämä johti suositukseen Euroopan parlamentille, joka hyväksyttiin tämä suositus viimeisessä Ecofinissä 21. marraskuuta, joka liittyy vastuuvapauteen 2010 budjetin suhteen. Neuvostolla oli myös äh, vastuuvapausostukset 44 EU-elimelle, e e joilla on oikeus henkilöys. Vaikka osa näistä virastoista voisi yhä parantaa niiden rahoitushallintaa, neuvosto kykeni suostelemaan vastuuvapautta kaikille. Lopuksi neuvosto suositteli vastuuvapauden myöntämistä kuudelle toimeenpanovalle virastolle ja kuudelle muulle yritykselle, jotka olivat osa tilitarkastustoimistomme raporttia. Ja tästä voimme ottaa esittämäni huomiot mukaan, ja koska tässä on kaksi erityistä suositusta, toinen myönteinen säveltää, toinen vähemmän myönteinen. Kiitos. Much, Mrs. Vestager, Mrs. Kiitoksia rouva ministeri Vestager tästä alustuksesta. Jos katsotaan perussopimuksia, molemmilla toimielimillä parlamentilla ja neuvostolla on tärkeä osa ja suositukset vastuuvapausmenettelystä neuvostolta ovat ydin asiatyössänne. Ja kontrolliokunta pitää vuosittaista vastuuvapausmenettelyä yhdestä, yhtenä avainasiana parlamentille – ja haluaisin ilmaista tässä vaiheessa, että olemme kiitollisia Tanskalle puheenjohtajamaana, että olette olleet hyvin yhteistyökykyisiä tässä vielä avoimessa neuvoston vastuuvapaassa asiassa. Haluaisin sen vain mainita, koska valiokunnan kollegoille se on hyvin tärkeä asia. Nyt aloitamme keskustelun ja Ensin annan puheenvuoron esittelijällemme, Christopher Fjellnerille. Te, sinulla on puheenvuoro. Thanks a lot, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia paljon, rouva ministeri, myöskin siitä, että ensinnäkin olette täällä tänään. Olen erittäin iloinen siitä, että te edustatte täällä – jäsenvaltiota vastuuvapausmenettelyssä, vaikkakin olette tässä samalla neuvoston hattu päässä. Mutta hienoa tietää kuitenkin, että on jäsenvaltion edustaja tässä keskustelussa mukana. Tämä tekee minusta erittäin iloisen. Ensinnäkin nyt en haluaisi puuttua monimutkaisuuteen ja yksinkertaistamiseen, koska monissa valiokunnissa tästä on puhuttu tuntitolkulla, ei vähiten tässä valiokunnassa, mutta jossakin määrin haluaisin kommentoida vastuutilannetta, vastuut, joka eri toimielimillä on silloin, kun laaditaan lainsäädäntöä, ja lainsäädännöstä tulee monimutkaista sen sijaan, että se yksinkertaistuu. Meillä on vastuumme. Uskon, että tietystikin meidän omalta osaltamme täytyy pohtia tätä silloin, kun on kyse tavanomaisista lainsäädäntömenettelyistä. Mutta minä kehottaisin jäsenvaltioitakin lisäämään tällaista keskustelua. Jäsenvaltioiden itse täytyy katsoa peiliinsä miten EUn direktiivit pisteen täytäntöön mahdollisimman yksinkertaisesti kansallisten viranomaisten tasolla. Tiedän Ruotsin tapauksen, te tunnette Tanskan. Ei se välttämättä suuria eroja ole täytäntöönpanossa, mutta meillä on kuitenkin sellainen tunne, että kansalliset ministerit usein ovat taipuvaisia vähintäänkin pistettäessä täytäntöön kansallista lakia lisätä omat omien intressinsä mukaisia asioita mukaan, asioita, jotka eivät välttämättä liitty suoraan siihen lainsäädäntöön, jota ollaan pistämässä täytäntöön. Ja sitten uskon, että puhun nyt kollegoiden nimissä, kun sanon, että me omissa vaalipiireissämme sitten havaitsemme, kuinka ihmiset syytävät kuitenkin Brysseliä kaikesta. Ja mikäli tarkkailemme tarkastelee tilannetta, nämä ongelmat ovat jäsenvaltioiden itsensä luomia, joten meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Toivon, että te otatte tämän myöskin viestinä eteenpäin vietäväksi kollegoidenne kuuleviin korviin. Minua kiinnostaisi pari asiaa, mikä nyt oikein muistan. Edellisessä vastuupapausmenettelyssä oli mukana neljä jäsenvaltiota, jotka kirjoittivat kirjeen muistaakseni. Ja ainakin kolme tai neljä jäsenvaltiota äänesti tyhjää vastuuvapausmenettelyssä, tai kolme, äh, siis Alankomaat, äh, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi. Ja eikö se ole Tanska se neljäs maa? Ainakin minusta tuntuu, että te allekirjoitatte tuon kirjeen. Ehkä te olette mukana enemmänkin kuin allekirjoittajan ominaisuudessa. Tämän vastuuvapauden yhteydessä on tietääkseen kolme jäsenvaltiota, jotka ovat analyysin perusteella katsoneet, että kun ensi kerralla Ruotsi ja Yhdistön kuningaskunta äänestää tyhjää, niin nyt maat pistävät merkille, että tämä tyhjää äänestäminen ja tämän muodostama signaali, signaali ei mennyt läpi, joten nyt ne ovat äänestämässä vastaan, niin tämä on uusi asia näissä yhteyksissä. Mietin vain, minkä tyyppistä keskustelua tämä on sitten kirvoittanut jäsenvaltioiden piirissä. Ja oliko tämä sellainen signaali, joka nyt sitten sai vastakaikua tanskalaisena ministerinä ja myöskin neuvoston puheenjohtajana. Voisitteko vastata tähän kysymykseen? Mitä reaktioita neuvoston puolella syntyi? Yhdistynyt kuningaskunta oli yksi näistä allekirjoittajista. Ja sitten kun siirrytään seuraavaan kysymykseen ja tarkastellaan näitä syntisäkkejä niin sanotusti, niin yhdistynyt kuningaskunta on yksi syntisakki silloin, kun on kyse virheistä ohjelmien täytäntöönpanossa. Yhdistyneen kuningaskunnan on erittäin suuri virhe prosentti ohjelmissa täytäntöönpanossa. Me olemme pyrkineet keskustelemaan asiasta, josta tekin toivottavasti olette keskustelleet, siitä, että 58 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen mukaan riskeistä olisi voitu etukäteen havaita jäsenvaltioiden tasolla, mikäli näin on. Minkälaista keskustelua tänään aiheuttaa neuvoston puolella? Ja miten te vaaditte näitä kolmea jäsenvaltioita, jotka tilintarkastustoimistoin on nyt poiminut esiin maina, joissa miltei 60 prosenttia virheistä syntyy jonkin on yhdessä Espanja, Italia ja yhdistynyt kuningaskunta. Me olemme pyrkineet keskustelemaan näiden maiden kanssa tästä. Olemme kutsuneet heidät paikan päälle, mutta he eivät ole vastanneet kutsuun. Ja nämä Kolme kutsuttiin paikalle, he lähettivät ja me sanomme, että mikäli te teette tule meidän luoksemme, niin me tulemme sitten teidän luoksenne puhumaan tästä asiasta vakavasti. Ei meille saaneet minkäänlaista vastausta näihin kirjeisiin, vaikka olemme valmiita matkustamaan jopa paikan päälle. Mutta te olette kuitenkin tavanneet näiden maiden edustajia. Kyse ei pelkästään Euroopan parlamenttia kiinnostavasta asiasta, mutta uskoisin hyvinkin, että muutkin jäsenvaltiot haluaisivat tietää, missä mennään. Oletteko te keskustelleet näiden maiden kanssa niiden vastuusta, varsinkin näiden kolmen jäsenvaltion kanssa, kun otetaan huomioon, että 58 prosenttia virheistä olisi voitu jäljittää ja havaita jo aiemmin. Ja mikäli olette keskustelleet näiden maiden kanssa, niin mitä näistä keskusteluista on jäänyt käteen? Haluaisin tietää, onko jäsenvaltioiden puolella keskustella. Meillä ei ole ollut tilaisuutta keskustella, mutta nyt kun te olette täällä tänään, halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni. Hienoa, että olette täällä tänään ja toivottavasti voitte vastata ainakin joihinkin minun kysymyksistäni. Thank you, colleague Fellner. It's a huge range of questions. Kiitoksia, Fjellner. Paljon kysymyksiä. Ehdottaisin, että jos sopii, niin vastaatte heti. Ja sitten aina kolmen neljän valiokunnan jäsenen kysymyskierros. Well, Mr. Fellner, thank you very much for... Uh, and thank you for, for welcoming me. Eh, niin, kiitoksia näistä tervetuliaista toivotuksista. Kuten sanoitte, Ecofinin puheenjohtajana täällä tänään olen, mutta mehän olemme keskustelleet. Tästä ehkä pitäisi sanoa yleisemmällä tasolla, koska se, mitä meistä keskustelimme, oli parlamentin suositukset emme ole menneet läpi kaikkia jäsenvaltioita sanon, että näin teidän pitäisi tehdä ja teidän näin. Ihan päinvastoin yleisesti sanoisin, että tietysti haluaisin Ecofinin jäsenille kertoa siitä, mikä tunnelma oli täällä keskustelussa, että saadaan siitä jatkotoimi viime kokouksessa hyväksytyille suosituksille. Sitten kun puhuitte yksinkertaistamisesta ja monimutkaisuudesta, niin me varmaan tiedämme, että kaikissa poliittisissa prosesseissa, jos kompromisseihin päästään, niin se monimutkaistaa asioita tyypillisesti, koska sitten jokainen saa vähän tahtoa läpi ja yhtäkkiä onkin rakennettu talo, jossa on paljon monia ovia ja ikkunoita ja mitä tahansa. Eli jos on todellinen yksinkertaistamiskunnianhimoinen, se koskee kaikkia aina, kun on poliittinen prosessi käynnissä, että varmistetaan, että siinäkin valossa saadaan kompromisseja aikaan. Olen myös samaa mieltä siitä, että nähdään, että asiat monimutkaistuvat, kun ne lipuvat alas systeemiä. Joskus tiedän sen tietysti Tanskankin näkökulmasta, koska jos pyydetään ihmisiä tekemään jotain, niin sitten voisivat tehdä vähän enemmänkin ja sitten asiat monimutkaistuvat. Mikä on yksi syy siihen, minkä vuoksi on tärkeää tiedä, että minkälaisia virheitä itse asiassa tapahtuu ja missä yksinkertaistaminen olisi hyvä menetelmä. Kolme jäsenmaata äänesti ei kuten sanoitte. Mutta näiden kolmen jäsenvaltion lähestymistapa, jotka äänestää ei suosituksille, niin samat suositukset löytää joidenkin niiden, tai samat näkökulmat löytää joidenkin kylääänestäjien keskuudesta, jossa sanotaan, että on hyvin tärkeää, että asia seurataan tarkasti ja varmistetaan, että pidetään yllä tasapaino sen välillä, että muutettaisiin kaikki ja sitten, että tehdään työtä sen äh, edistyksen perusteella, joka on jo saavutettu. Ainakin tämä oli minun johtopäätökseni, kun suositukset hyväksyttiin. Eli että jotkut huolenaiheet tai useimmat huolenaiheet, jotka tulivat esille näiden kolmen maan kannassa, olivat myös niiden maiden huolenaiheet, jotka äänestivät puolesta. Koska on monia asioita, joiden osalta työtä pitäisi tehdä, mutta ehkä on rakentavampaa tehdä sitä äh, vastuuvapausprosessin puitteissa. Joten tässä mielessä mielestäni on samanlainen tuntemus, että kolikolla on kaksi puolta, osa asioista menee eteenpäin, mikä on hyvä, ja joidenkin asioiden parissa täytyy vielä tehdä työtä. Mutta kuten sanoin, emme käsitelle asiaa yksityiskohtaisesti kunkin yksittäisen jäsenmaan osalta. Keskustelu oli yleisemmällä tasolla vastuuvapaudesta. Se oli hyvä keskustelu kuitenkin. Ja Minusta kävi selville, että keskityttiin samoihin asioihin kuin täälläkin. Kiitoksia ensimmäisenä puheenvuoropyyntölistalla on varapuheenjohtajamme Bart Stas. Ehm, eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani kiittää ministeriä hänen jo antamistaan vastauksista. Minulla on kysymys tai pikemminkin tiedustelu. Neuvostelu, suosittelee, että vastuuvapaus myönnetään, mutta en ole tarkalleen kuullut sitä, että neuvosto suosittelisi vastuuvapautta itselleen. Kysymykseni kuuluukin, suositteletteko, että neuvostolle pitäisi antaa vastuuvapaus vai ei, ja mikäli pitäisi, minkä asiakirjan pohjalta tämä hoidetaan? Mikäli kyse on koko joukosta asiakirja, joiden perusteella päätöksenne teette, voisitteko mahdollisesti toimittaa meille ne asiakirjat, joiden pohjalta teette suosituksenne, jotta parlamenttikin voi katsoa, missä mennään. One is colleague Philip Redburn. Kiitoksia sitten kollega Philip Bradburn. Uh, thank you, Chairman. Can I... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi sanoisin, että tämä on ensimmäinen valiokunnan kokoukseni, joten mulla kollegalla on varmasti enemmän kokemusta ja antanevat anteeksi, jos minä puhun pitkään. Haluaisin kiittää ministeriä paikallaolosta. Olen ollut 13 vuotta parlamentissa, joskin ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa, ja olen seurannut vastuuvapauskeskustelua täysistunnossa. Minusta vaikuttaa, että vaikka ministeri oikein tunnistaa ne puutteet, jotka tuomioistuin identifioi komission tapauksessa. Meillä on sama vanhaa, samaa vanhaa. Meillä on ongelmia. Me pyrimme lopettamaan ongelmat, mutta ongelmathan ovat loppumattomia. Ja ne ovat loppumattomia, kun me aina annamme, menemme vastuuvapauden ja sanomme, että kaikki on ok. Vaan pelkään, että ainakin omasta puolestani, ainakin nämä tunnistetut alueet, joissa virheasteet kasvavat pikemmin kuin laskevat niin kuin pitäisi. Ennen suhteen on ajateltu, että eiköhän pitäisi alkaa ottaa asiat osia, asiat tosissaan ja puuttua villakoran ytimeen. Herra Fjellner identifioi jo muutaman alueita, jolla ei ole fyysistä kontrollia tai on hyvin vähän kontrollia ohjelmien arviointiin ja varankäyttöön. Tämä koskee kohesirahastoja ja kuten ministeri mainitsi, maatalous ja rahastoja. Herra Fjellner viittasi Iso-Britannia, joka on minun kotivaltioni. Sanoisin, että meidän näkökulmasta luvut viittavat 2010, vaan kertoo, että Iso-Britannian hallitus tarttuu näihin asioihin vakavasti. Ja nämä sitten johtuvat historiallisesti niistä keinoista, joilla on tukea myönnetty ja onneksi niitä nyt ollaan kumoamassa ja korvaamassa. Ja toivon, että tätä myötä syntyy täytäntöönpanossa parannuksia. Mutta yleiskommenttini puheenjohtaja liittyen ministerin esitykseen on, että meillä ei ole tarpeeksi potkua lukuja tarkistellessamme. Meillä pitäisi olla nollatoleranssi. Virheitä ei pitäisi sallia. Ei pitäisi ajatella, että työskennellä niiden poistamiseksi. Parlamentin pitäisi sanoa ei, ei, ei, kunnes luvut ovat oikeita. Kiitoksia kollega Bradburn. Sitten Teodor Roskila kaikki seuraavana. Thank you. Uh, Mr. President, thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja, kiitos rouva ministeri. Hienoa, että olette täällä tänään. Kiitos siitä. On sääli, että ihmiset äh, vaativat aina lisää avoimuutta joka ikiseen talousarvion, mukaan ottaen Euroopan unionin talousarvion. Minun kysymykseni on yksinkertainen. Olen itse varjoesittelijänä neuvoston vastuuvapauden osalta. Puheenjohtajamme on lähettänyt kirjeen neuvostolle. Se sisältää monia kysymyksiä, jotka liittyvät komission vastuuvapauteen – Oikeuden yksikkömme on ollut tässä mukana. Ja tarkoituksena on nyt saada vastauksia tähän kirjeeseen, mutta milloin, milloin näihin kysymyksiin saadaan vastauksia? Von Fragen. Tässä oli kysymyssarja. Ehkäpä nyt sitten vastauksen vuoro. Kiitos puheenjohtaja. Eräs taasin kysymys. Ja Täällä kakiksen kysymys ovat samaan kysymykseen liittyviä. Minulla ei ole ollenkaan herra Bradburdinin kokemuksia. Päinvastoin olen aika uusi tässä tehtävässä. Mutta olen oppinut tämä herkkä kysymys. Tästä on keskusteltu aina uudelleen ja uudelleen. Neuvosto myöntää vastuuvapauden sopimusten perusteella. Enemmistö katsoo, että artikla 319 määrää, että Euroopan parlamentti neuvoston suosituksen perusteella myöntää vastuuvapauden komissiolle budjetin täytäntöönpanosta. Tuosta keskustelua käydään. Tuskinpä tuota kenellekään pettymystä, että en usko, että tänään emme ratkaise sitä. Näin neuvostossa pohjaudumme tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Sen perustamme. Tänään emme tiedon siirtoon ja avoimuuteen liittyviä kysymyksiä ratkaise. Ja kysymys onko vastuuvapauden myöntäminen muutoksen este kun valmistaudun tanskalaisen valiokunnan kohtaamisen tämän asian puitteissa, esitin saman kysymyksen, paraneeko tilanne? Tämä kertomuksen 7,7 prosentin todennäköisin virheaste. Se on aika paljon, kun kynnys on 2 prosenttia ja keskiarvo on alle 2 prosenttia. Ja 4,4 se nyt on. Mutta sitten saatan todeta, että asiat ovat paranneet. Ei dramaattisesti, vuotuisesti. Joskus tulee notkahduksia, mutta sitten taas mennään eteenpäin. Ja näiden asioiden muuttamiseksi on paljon halua, koska kaikki on vastuussa veronmaksajille ja kukaan ei halua virheitä. Kaikki haluavat varauksettoman tilintarkastus lausunnon. Tai vaikka semmoisesta vähän temperamentista. Yksi vaihtoehto on antaa vastuuvapaus ja sitten hitaasti ja varmasti edetä. Yksinkertaistaminen liittyy siihen, että tunnistetaan, minkälaisia virheitä tehdään, ja että jäsenvaltiot sitten pystyvät kotonaan korjaamaan asiat. Kiitoksia. Sören Sundergaard seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Äh, ministerillä pitää olla mahdollisuus puhua Tanskaa. Eli tässä mennään. Meillä on kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, miten neuvostossa on keskusteltu kysymyksestä äh, EFSFstä. Tämä on asetus, joka 2010 hyväksyttiin ja 2010 ensimmäistä kertaa tätä vakausvälinettä käytettiin Portugalin tapauksessa. Ja takuusoma oli suhteellisen iso. Ja meidän vinkkelistä on kiinnostavaa. Kysymys ei ole niinkään ää, äh, rahaston juridisesta perustasta, vaan kysymys on sen toiminnan arvioinnista ja myöskin sen valvonnasta minkälaista arviota on tehty? Nythän meillä on tulossa pysyvämpi mekanismi. Se ei ole vielä olemassa. Minkälaisia arvioita on tehty parlament, ra, välineen parlamentaarisesta kontrollista? Toinen kysymys, joka halusin esittää siihen, mitä täällä on mainittu. Kolme maata ei hyväksynyt ää, ne Jostain tilin päätöstä. Parlament, Tanska on tehnyt sen, ei ilmeisesti viime vuonna, vaan toissa vuonna 2011. Emme näin tehneet. Ja nyt olemme taas näillä linjoilla. Tässä herää kysymys, että mitä pitäisi tehdä, mikä ministeri mielestä on relevanttia tilanteen muuttamiseksi? Neuvostossa tässä erimielisyyttä. Tilanne on sellainen, että jotkut ovat sanoneet kyllä ja jotkut sanovat ei. Ja Tanskan päätti sanoa kyllä, ei ne sijasta, vaikka me olimme silloin, että olemme tilanteessa, jossa virheästi kasvaa. Sitä on käytetty argumentti, että tilanne on vähän parempi kuin monta vuotta sitten, ja niin se on totta. Mutta riskinä se on virheaste kasvaa vielä ensi vuonnakaan. Ja, ja ne, ne on sitten että, että kun tilanne on yhä parempi kuin kymmenen vuotta sitten. Onko tässä tämä ajattelutapa? Mikä, mikä tässä on nyt järkeily? Ymmärrän, jos tosi iso parannusaskel, ja silloin myönnettäisiin vastuvapaus, mutta silloin kun ei oteta askelia eteenpäin, niin miksi sitä suositellaan? Ja ministeri on nyt kiitelty Tanskan pohjohtajuuden avaamuudesta. Se tietysti ilahduttaa minua tanskalaisena. Riittääkö tämä avaamme siihen, että me näkisimme ministerin täällä kohdan 46 alla keskustelemme neuvoston vastuvapaudesta. Ministeri on kutsuttu paikalle. Jos ette halua kertoa keskustelua nyt, niin näemmekö me uudestaan teidät huomenna. Probably not. Ehkäpä ei. Go ahead if you like. Olkaa hyvä, jos sopii kysymyksiä. Pitäisi jatkaa nyt. Okei. Okay. Yeah, we collect uh, three... Uh... Kerätään kolme kysymystä kolmelta kollegalta. Inge Kressle seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että tulitte paikalle. Kiitos siitä. Älkää nyt suuttuko minulle, mikäli ensin tämän hienon lausuman jälkeen palaan tässä realisatiiriin ikään kuin. Meillä ei ole ongelmia jossakin, vain pikemminkin me tiedämme, missä ongelmia on niiden jäsenvaltiossa, varsinkin joissakin jäsenvaltiossa. Surullista kyllä. Espanja on kymmenen vuoden ajan ollut säännönmukaisesti rakennerahastopuolella virhe taulukossa ykkösenä, Italia kakkosena ja Kreikka kolmosena. Sama tilanne jatkuu nyt jatkumistaan. Nyt aivan liian pitkään on jo tämä tilanne valinnut. Me olemme aina viitanneet saman ongelmaan ja neuvostonkin puolella on kiinnitetty huomiota saman ongelman. Ja kysymys kuuluukin, mitä neuvosto tekee, jotta ne jäsenvaltiot, jotka on määritelty ongelmamaiksi, nyt ei ole siis laisinkaan kyse siitä, että ketään osoitettaisiin sormella, vaan pikemminkin kyse on siitä, että esitän kysymys, miten ylipäänsä tästä kammottavasta tilanteesta voitaisiin päästä pois ja miten voitaisiin tiukentaa sääntöjä niin, että muutamat maat eivät tässä olisi pelkästään ongelmamaita 2005-2006 vuodelta kun tarkastellaan tietoja, kuten te sanoitte, ja kuten komissaari Schmettekin todennut, Espanja on jälleen kerran taulukossa ykkösenä. Kreikka uudella ohjelmakaudella on kirjannut kakkoseksi ja Tsekki kolmanneksi. Meillä on aina samoissa jäsenvaltioissa ongelmia, joten jossakin vaiheessa kyllä täytyy toden teolla ryhtyä erityistoimiin näitä jäsenvaltioita kohtaan. Kysymykseni kuuluukin, onko teillä mitään erityistoimia näiden kaikkien kahden suurimman virhemaan osalta, Espanjan Italian osalta tuloillaan, silloin kun kyse rahastopuolen virheistä? Kaksi uusinta jäsenvaltiota sitten, Bulgaria ja Romania, ne maat ovat tietystikin vaikeassa tilanteessa, ei siinä mitään. Ja kun tarkastan eri, edellistä eristyskertomusta, joka on aivan tuore, Romanian tilanne on nyt sellainen, että mitä korruptien tuloa, 60 prosenttia kaikista tuomioista pistetään täytäntöön, jotka liittyvät korruptioon. Joten kysymys kuuluu, jatketaanko tätä edelleenkin ja korruptio jatkuu niin ikään ja joissakin jäsenvaltiossa tällainen sallitaan. Ja kuitenkin tämä on valtavan suuri ongelma. Ensimmäinen kysymys oli tämä sitten Bulgariassa. On tällä hetkellä menossa 27 oikeusjuttuja, jotka kohdistuvat tuomareihin Tanskassa ja Saksassa. Tällaisia juttuja on muutama, mutta minun mielestäni tämä on vakava tilanne. Kahdessa jäsenvaltiossa on erityis erityisen paljon ongelmia. Mitä neuvosto sitten tekee silloin, kun on kyse EU-rahojen täytäntöönpanosta? Mitä suunnitelmia teillä on tilanteen parantamiseksi? Haluaisin vielä todeta, että tämä päätöslauselma, joka koskee vastuuvapausta, herättää monia merkittäviä kysymyksiä. Ja mitä näihin erityiskertomuksiin tulee, esimerkiksi takaisin perintää koskeva raportti maatalouspuolelta on mielenkiintoista luettavaa. Ja täällä on pari-kolme sivua, jotka erityisen paljon ovat kiinnittäneet huomiota, mutta tässä on kahdeksan riviä, jotka kiteyttävät sen ongelman, joka joissakin valtiossa on mitä sitoumuksiin tulee ja yhteisölainsäädännön täytäntöönpanoon täytäntöönpanoa ei ole toteutettu asianmukaisesti. Ja mikä tässä nyt on muotoinen, että tämä nyt on vain näin, niin ei tämä käy päänsä. Miten voitaisiin parantaa takaisin ja miten voitaisiin erityishuomio kiinnittää tiettyihin ongelmien valtioihin? Tiedän, että tilanne on vaikea, mutta kuitenkin Tämä ajankohtainen vaatimus. Meidän täytyy puuttua niihin ongelmiin siellä, missä ongelmia on, eikä kuvitella, että kaikilla on saman suuruiset ongelmat ja saman verran ongelmia. Kiitoksia, Rova Gressle. Sitten tällä kerroksella seuraavaksi kollega Geier. Ich möchte mich bei der Ministerin für bedanken. Wir haben nicht Haluaisin kiittää ministeriä. Meillä ei useinkaan ole iloa saada näin korkearvoista edustajaa neuvostosta keskuuteemme. Olemme vilpittömän ilo, iloisia siitä, mutta huomaatte, että täältä tulee tietysti myös valiokunnasta kommentteja, jossa tulee esiin myös vähän tämä turhaantuminen siitä, että me parlamentin jäseninä, erityisesti tässä valiokunnassa, olemme vähän kaukana Euroopan budjetin valvonnasta. Sen vuoksi ei kysymys, vaan kommentti josta iloitsisin, jos voisitte puheenjohtajakauden aikana tästä antaa lausuntoa. Voin ymmärtää, että neuvostossa on vaikeaa, kun tehdään yhteistyötä 27 jäsenvaltion kanssa, että, että voitaisiin kriittisesti puhua siitä, että kuka ei olisi läksyjään tehnyt. Mehän koemme tämän ongelman ihan suurimmassa muodossa myös rahoitu finanssipolitiikassa, koska siinäkään neuvosto ei pystynyt tuottamaan avoimuutta ja korjata joidenkin jäsenvaltioiden toimintaa äh, hyvissä ajoin niin, että ei olisi tullut näin laajalaisia ongelmia. Mutta, mutta tämä on, anteeksi jos näin sen ilmaisen, järjestäytynyttä vastuuttomuutta, koska Juuri nämä kolme jäsenvaltiota teeskentelevät niin kuin niillä ei olisi mitään komission budjetin ja sen toimeenpanon kanssa mitään tekemistä. Nämä kolme, jotka äänestivät vastaan. Niin kuin Kroisilla tässä sanoikin, niin se ei se ei päde niihin jäsenvaltioihin, jotka rikkovat näitä budjettisopimuksia vastaan. Yleisesti ottaen ollaan hyvällä tiellä, koska monis, monilla alueilla budjetti ja virheasteet ovat nousseet. Se on budjetin akilleen kantapää. Ja ottaisin kaksi asiaa esille. Aluepolitiikka on yhteishallinnossa. Maksut ovat siis jäsenvaltiossa, eli se tarkoittaa, että virheet tapahtuvat jäsenvaltiossa. Ja jos ECOFIN sitten osittain on, äänestää komission vastuuvapautta vastaan, niin ne silloin äänestävät omaa budjet, budjetinhallintoa vastaan. Ja herra kollega Backbone, menkää kotiinne katsomaan, koska synnintekijä numero kolme tilintarkastustuomioistuimen raportissa on yhdistynyt kuningaskunta ja kertokaa tästä hallituksellenne, että siinä on paljon varaa mm, vähentää virheitä aluekehitysrahaston käytössä, kun UK virheastetta pienennetään. Eli jos äänestätte vastaan, niin äänestätte silloin omaa ne vastaan. Se olisi merkki riippumattomuudesta. Eli tehdään seuraava, jotta virheastetta saataisiin vähennetyksi yhteishallinnossa. Eli otamme ne käyttöön ne mahdollisuudet, joita Euroopan parlamentilla on ja niitä on kahdenlaisia. Sosiaalirahaston virheastetta on, on vähennetty huomattavasti, kun on pyydetty komissiota puuttumaan asioihin äh, väärinkäytöksissä näissä tukiohjelmissa. Tätä laajennetaan aluekehitysrahastoihin. Ja rohkaisemme tähän myöskin aluekehitystön pääosastoa tekemään näin aluekehitysrahaston osalta, ja Engin Kreskelhan mainitsi nämä synnyntekijät. Ja tässä tuemme komissiota hyvin selkeästi, että näin tehdään Euroopan unionin budjetin suojaamiseksi. Näihin toimiin voimme ryhtyä ja sitten on tietysti mahdollisuus, jota voisimme harkita. Maatalousbudjetissahan on saatu pienennettyä tähän kahden prosentin kynnykseen näitä virheasteita. Ja se tarkoittaa, että kun vahinkoa tapahtuu, niin se koskee sitten myös jäsenvaltioiden osuuksia budjetista. Näin täytyy tehdä, koska neuvosto, jäsenvaltiot keskenään, hän eivät nähtävästi puhu tästä, että mitä jäsenvaltiossa itse voidaan tehdä – missä se oma vastuu jäsenvaltiossa on alentaa virheasteita. Tämä on valitettavaa. Jos sitten sanotaan, että komissio saa siitä huolimatta vastuvapauden, niin se on ihan johdonmukaista, mutta ne, jotka vaistivat vastaan, äästävät osittain itseään vastaan ja neuvoston toimia vastaan, koska oletta, odot, odottaisin, että keskustelu koskee niitä, joissa virheaste on myöskin kova, ja että voitaisiin sanoa, että miten voidaan huolehtia yhdessä siitä, että virheaste saataisiin alas thank you very much. Uh, these... Kiitos kovasti. Kolme hyvin vakavaa kysymystä, jotka heijastuvat valiokuntamme Ja En tiedä, miksi tuli mieleen Casablanca-elokuva suosikkini. Niin Humphrey Bogart ja Ingrid Bergmanhan siellä ovat. Että siellä lopussa sanotaan, että round up the usual suspects. Siellä on tällainen vuorosana. Mutta ehkä nyt voitte vastata näihin todellakin vakaviin kysymyksiin. Viimeinen lause. Taisi olla me tätä olla kauniin suhteen alku elokuvassa. Ehkä meidän pitäisi tuossa hengessä asiasta keskustella. valmistautuessani tähän valiokunnan tapaamiseen. Paljonkin voi sanoa virheasteesta. Se on korkeampi jollakin alueella, toisilla alueilla niin kuin pitääkin. Eli etenee kohti kahden prosentin, laskee kohti kahden prosentin tasolla. Voi löytää vertailuvuosia, jotka ovat, näyttävät prosessin suopeimmassa valossa kuin toiset vertailuvuodet. Mutta mielestäni kysymys on, mikä meitä vie oikeaan suuntaan. Neuvostossa emme näe mitään järkeä siinä, että nimetään ja saatetaan häpeää. Meistä on merkittävää, että, että tekniset hallinnolliset tekninen hallinnollinen tuki on tarjolla, että komissio tekisi tuossa suhteessa myös mitä siltä vaaditaan, koska silloin asiat muuttuvat joskus. Ja se, mitä Rava Gressle sanoi, oli hyvin relevanttia. Takaisin perintä ja oikaisut ovat, rahoitusoikaisut ovat olennaisia EUn taloudellisten etujen turvaamiseksi. Tämä on ydinkysymys. Sääntöjen täytäntöön panemiseksi ja sen takaamiseksi, että rahoituksen korjaukset tehdään. Koska näiden sääntöjen ja menettelyiden tiukka noudattaminen vähentää virheastetta. Olemme nähneet tämän, tulemme näkemään tämän. Meidän täytyy parantaa EU-rahojen hallintoa. Tuskin kukaan parlamentin jäsen, ministeri, kukaan halusi katsoa veronmaksajaa silmiin ja sanoisi, että emme me välitä, koska rahat ovat niukoilla hyvinäkin aikoina. Raha on tiukoilla. Samaan aikaan Kartin toinen puoli on, miten voimme ehkäistä ongelmien syntyä. Miten voimme mennä ongelman ytimeen. Siellä maksujen keskeyttämiset on tärkeää. Meillä on todella merkittäviä puutteita maksatuksissa ja ennen kuin korjaaviin toimiin ryhdytään. Ja mitä tärkeintä huomata, että tuomioistuin toteaa, että kummallakin alueella on vielä parantamisen va- varaa. Ja sitä varaa pitäisi käyttää hyväksi. Ja tässä painotetaan erityisesti kattavien, kattavan, luotettavan ajankohtaisen tiedon antamista korjauksista, erityisesti kansallisella tasolla. Siinä on tärkeää kiinnittää huomiota. Tässä sostellaan tietä. Se on se tie, mikä meidän pitää omaksua. Ja tässä on tämä kysymys ja olettamus. Kuinka paha asia olisi, jos me äänestäisimme vastaan, niin mikä suosittelisi vastuuvapautta. Mutta niin kuin minä asian näen, asiat paranevat vakaasti. Ja pitäisi jatkaa samalla tiellä, käyttää meidän työkalujamme yksinkertaistaaksemme asioita, tarvitaksemme hallinnollista apua, tarvitaksemme, että asiat paranevat edelleen, koska me tarvitsemme parannuksia. Tuossa suhteessa me olemme tilanteessa, jossa pitäisi tarvita, että edistystä on tapahtunut ja keskittyä siihen, missä parannuksia tarvitaan edelleen. Yksi toteamus tästä tilapäisestä palomuurista vakausvälineestä. Tämähän ei ole tämän keskustelun keikossa sen kohtalosta keskustellaan nyt, kun kesällä pysyvä järjestelmä astuu voimaan. Sopimus siitä valmistui vasta pari viikkoa sitten. Siitä varmaan keskustellaan täälläkin. semmoista kysymyksestä. En usko, että kykenemme ratkaisemaan parlamentin ja neuvoston välistä keskustelua tässä, tässä kokouksessa. Enkä nyt siteraa perussopimuksen uudestaan. Next one is, uh, Kiitos. Seuraavaksi kollega Cheskova. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za možnost tady vystoupit a... Kiitos, mahdollisuudesta, että voin puhua täällä. Muutama sana tästä tämän päivän teemasta. Minulla on vähän sellaisen, sellainen tunne, että keskustelu on hyvin laaja-alaista, että on niin monia ongelmia, että tämä muistuttaa vähän niin kuin joulukuusta lainausmerkeissä sanottuna ja toisaaltahan se on hyvä. Mainitsin kaksi asiaa. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että mainittiin Tsekin tasavalta. Se tuli kollega puheenvuorossa esille. Tsekki otettiin esille synnintekijänä yhtenä niistä. Minä olen tästä kerran jo täällä puhunut. Tsekin tasavalta synnintekijänä myöskin täysistunnossa olen pitänyt tästä puheenvuoroja. Tsekin tasavalta tämän vuoden vuosikertomuksessa, niin ilmeisesti ensimmäistä kertaa mainittiin. Siinä viitattiin tiettyihin puutteisiin. Ja haluaisin tässä todeta, että ei ole mahdollista luetteloida sekin tässä valtaa näihin synnyntekijöihin. Oli sitten kyse tuloksista tai virheasteista. Tsekkiä ei voi verrata joihinkin Etelä-Euroopan maihin. Espanja, Etelä-Kreikka on tässä mielessäni. Vaikka tietysti sinänsä näistä maista kovasti pidän. Olen yrittänyt saada tietoja myöskin komissiosta. Olen käynyt eri keskusteluja ja Seuraava olen saanut esille ja selville. Virheaste ja myöskin muut asiat, jotka koskevat rahojen hallinnointia Tsekissä, niin ei se nyt niin huonoa ole niin, että voitaisiin nimetä synnintekijäksi Tsekin tasavalta. Tässä täytyisi tehdä ero niiden valtioiden välillä, jotka ovat euroalueella ja niiden välillä, jotka ovat sen ulkopuolella, koska niillä on oma valuuttansa. Ja tässä yhteydessä haluaisin kysyä, koska täällä valiokunnassa tästä on keskusteltu äskettäin. Voisin kysyä, että miten varmistatte että tämä pääomasalkku, joka Euroopan investointipankilla on, että se on äh, varmistettu se, että pankilla on tarpeeksi pääomaa. Koska sillä pitäisi olla tarpeeksi pääomaa. Tällaista rahasta voitaisiin käyttää siellä – missä rakennerahastoa ei ole tarpeeksi käytössä. Investointipankki tähän luotetaan. Haluaa todennäköisesti uudelleenjärjestellä Kreikan velkoja, mutta samaan aikaan kun ajatella sen luokitusta, että se pystyisi tämän A-luokituksensa pitämään tulevaisuudessa. Haluaisin kysyä, että miten näette kehityskulun tältä osin tulevaisuudessa? Minulle ainakaan tällainen ei olisi kuviteltavissa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Cheskovaa. Aikataulu huomioon ottaen ehdotan, että nyt aloitamme viimeisen kysymyskierroksen. Synnintekijöiden luettelemisesta sanoisin, että sehän on oikeastaan uskonnollinen käsite – Äskettäin luin, että kullakin pyhä, pyhimyksellä on oma historiansa ja synnintekijöillä tulevaisuutensa, joten teologisesti kat asiaa katsoen meillähän voi olla toivoa. Haluamme, että asiat, ongelmat ratkaistaan. Kysehän ei ole siitä, että hyökätään hyökkäämisen vuoksi jonkun kimppuun, vaan sen vuoksi, että saataisiin aikaan parannusta. Mutta tietysti on tärkeää, että myös vastuulliset tai äh, ne toimivat, jotka asioita pystyvät muuttamaan, koska tietysti me parlamenttina, kun olemme kansalaisten edustajia, niin voimme osoittaa näitä ongelmia sormella ja tämä on tärkeä tehtävä mielestäni. Vielä kollega Söndergaard ja sitten esittelijä Fjellner. En tiedä, onko joku, jonka puheenvuoropyyntöä en nähnyt, mutta tähän haluaisin sulkea puheenvuoropyyntölistan ja kollega Söndergaard, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä en ihan ymmärtänyt vastausta liittyen tähän kohtaan 46. Ihan sanon luottamuksen, ihan sästi, että on ihan tyhmää, että neuvosto ei tapaa meitä. Meillä on, olemme nähneet erilaisia näkemyksiä neuvoston puolelta Olemme nähneet neuvoston edustajia, jotka kävelevät ulos, kun me kysymyksiä. Olemme nähneet neuvoston edustajia, jotka tulevat paikalle, kun keskustelu ohi. Mutta me haluaisimme paremmat suhteet. Vaikka neuvosto kokisi, ettei sillä mitään sanottavaa tai että se viittaisi kovasti vain perustamissopimuksiin. Minusta olisi järkevää, että neuvosto tapaisi meitä. syy, miksi suuri enemmistö parlamentissa ei halunnut antaa neuvostolle vastuvapautta, oli se, että emme näe halua vuoropuheluun neuvoston suunnalla. Toiseksi me halusin sanoa, että ei kukaan epäile, etteikö parlamentti antaisi neuvostolle vastuvapautta. Mutta kysymys on siitä, annetaanko se komission vastuunvapauden kautta ideana, että kun parlamentti on antanut komissiolle vastavapauden, on annettu neuvostolle vastavapaus. Näissä prosessissa täytyy ymmärtää. Kukaan ei ole eri mieltä siitä, etteikö neuvoston tilinpidosta keskusteltaisi tästä. Jolloin perustuva kysymys on, keille esittää kysymykset neuvoston tilinpidosta komissiolle tai neuvostolle. Jos mä estämään, että komissiolle, se on kiertotie. Se on monimutkainen tapa edetä sen sijaan, että kävisimme suoraa keskustelua neuvoston kanssa. Ja asiat, näemme monimutkaistamme asioita. Meillä on ollut tässä nyt yksi poikkeus. Ruotsin puheenjohtajakaudella. Poikkeuksesta vastasi kysymyksiin. Joten puheenjohtajamaa halutessaan voi vastata. Ruotsi kirjallisesti vastasi kysymyksiimme laitettiin neuvostoon kotisivulle. Meidän kysymyksiä voidaan vastata. Eli neuvoston puheenjohtajamaa, joka haluaa, voi tehdä sen. Kysymys on poliittisesta tahdosta. Ongelma on, että jos yleisesti asetetaan ja lasketaan pois Ruotsi tässä, on ollut mahdotonta saada ää, selitystä yksinkertaisistakaan kysymyksistä. Ja meillä on kysymyksiä, että me esitämme vuosittain. Esimerkiksi mitä voi olla, että neuvosto ylibudjettoi käännösbudjetin. Kään, käännösbudjetti on aina mennyt överiksi. Sen budjetoidaan liikaa. Ja joka voisi haluta, että se kasvaa, vaikka rahoja, tar- myönnettyjä varoja ei, tarkoitettuja varoja ei käytetä. Voi olla, että sitä käytetään reserviksi rakennusten ostamiseen. 2010 o, nämä rahat on käytetty. Ja se me voi saada tällaisia simpeleitä asioita vastatuksi, asioita, johon käytetään miljoonia euroja on tosi vaikeaa sitten sanoa kansalaisille, että kyllä, tilinpito on ihan kunnossa. Uh, Kiitoksia hyvät kollegat. Meillä jo kerrottiin, että rouva ministerin täytyy ehtiä lentokoneeseen ja täytyy lähteä 15 yli 4. Joten en seurannut nyt kelloa ja nyt pitäisi puhua todella lyhyesti, että saadaan vastaus. Kollega Fjellner. It's just the fact that... Aivan lyhyesti vain. Ministeri sanoi alussa, että hän raportoisi tästä keskustelusta neuvoston puolella, ja tämä tarjoaa meille tilaisuuden. Ja te sanoitte, että te ette käy lävitse näkemyksiä jäsenvaltion kanssa, mutta olkaa ystävällisiä, viekä tätä viestiä eteenpäin. Kyse ei ole nimeämisestä ja häpäisemisestä, vaan pikemminkin toisilta oppimisesta. 57 prosenttia virheistä olisi voitu havaita jäsenvaltioiden tasolla ja oikaista. Miten voidaan ottaa tästä opiksi, ellei tunnusteta tätä tosiasiaa ja puututa tilanteeseen? Yhteishallinto tarkoittaa yhteisvastuuta, ei sitä, että kenelläkään ei ole vastuuta. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, ottakaa huomioon, mitä Rova Kresle sanoi takaisin perinnästä ja tehokkaasta sanktiojärjestelmästä uudella, uudella omilla kaudella kohesiopolitiikan osalta. Toivottavasti varmistatte, että teidän ministeriryhmänne puhuu tästä asiasta. Kuulin, että te olette erittäin hyvä keskustelija silloin, kun on kyse sanktioista. Äkääkä antako pelkästään aluekehityspolitiikasta vastaavien ministereiden puhua näistä asioista seuraavan ohjelmakauden osalta, vaan myöskin teidän täytyy, teidänkin ministereiden keskuudessa täytyy puhua tästä asiasta. Kiitos. Kiitos ekologa Filler. Sitten rouva ministeri vastaus. Uh, the will be... Kiitoksia. Huomenna neuvostossa puheenjohtajavaltion edustettuna, mutta en minä. Virkamiestasolla edustus toteutuu huomenna. kenteessä, tai siis täällä tulee olemaan virkamiestason edustaja paikalla. Kenteessä yksi huomio, joka esitettiin ja sanottiin, että pitäisi ottaa huomatukset huomatuksista väärin, jotta ongelma voitaisiin ratkaista. Keskustelu on melkoisen vaativaa, näin voin ehkä sanoa luonteeltaan. Todennäköisesti tällä keskustelulla on pitkä historia taustallaan. Tältä tämä vaikuttaa. Ehkä meidän pitäisi kääntää tämä kysymys ehkä päälaelleen. Mikäli tullaan käymään vuoropuhelua, täydään, täytyy olla myöskin vastavuoroinen sopimus, yhteisymmärrys, koska tämä on vuoropuhelun tarkoitus, eli keskinäinen yhteisymmärrys. Ja tätä tarvitaan silloin, kun keskustellaan siitä, miten pistetään tai tulkitaan perussopimusta ja pistetään sitä täytäntöön. Tämä edellyttää yhteisymmärrystä. Ja tällä tavalla se ei kyllä synny. Tämä on minun näkökantani myöskin silloin, kun on kyse nimeämisestä ja häpäisemisestä. Meillä saattaa olla erilaisia kokemuksia itse kullakin tästä. Minun kokemukseni on, että mikä halutaan muuttaa asioita, täytyy antaa ihmisille tilaisuus apua, neuvoja, ohjeistusta sen osalta, miten voi rakentavasti puuttua asioihin, jotka eivät toimi, eikä niinkään syyttää eri tahoja keksi, vaan pitää toimia pragmaattisemmin ja sanoa, että meillä on yhteinen tavoite ja meillä on erilaisia tava- tapoja päästä näihin tavoitteisiin. onkin kun on kyse näistä rahoitusoikaisuista ja tämän tyyppisistä kysymyksistä investointipankista sitten. Tilintarkastustuomioistuin ei nähdäkseni ole esittänyt huomautuksia investointipankin toimintaan. Investointipankista on puhuttu monella muulla foorumilla sen kyvystä luoda kasvua ja järkeviä hankkeita niissä maissa, joissa e IP toimii aktiivisesti. Saatan nyt olla kyllä väärässä, mutta muistikuvani on sellainen, että nyt on hyvin vaikea aika pyytää jäsenvaltioilta lisää rahaa investointipankille, koska tietty tasapaino täytyy säilyttää ja varmistaa, että AAA-luokituksesta pidetään kiinni tarkalleen, koska tämä on erittäin tärkeä seikka tässä toimintamallissa, joka investointipankilla on. Tästä voitaisiin puhua enemmänkin investointipankkia pyydettiin pohtimaan valtion päämiesten toimesta sitä, miten kasvu- ja työllisyystoimia voitaisiin edistää Euroopan unionin alueella. Rova huomautus, joka liittyi Tsekin tasavaltaan, oli merkille pantava siksi, että tämä osoitti selkeästi, että on rakentavampiakin tapoja kuin haukkoi joitakin syntisäkeiksi, niin kuin puheenjohtajakin totesi. Mitä tulee sitten neuvoston kykyyn hoitaa budjettiasioita asianmukaisesti, laatia kunnollinen budjetti. Nähdäkseni neuvosto otti jo vuonna 12, 2012 budjettimenettelyn yhteydessä tiettyjä toimia käyttöön tiettyjen budjettikohtien kuntoon saattamiseksi niin, että budjettikohdat paremmin vastaisivat todellisia tarpeita. En tästä sano enempää, mutta vielä viimeinen huomio esittelijän suuntaan. Kyllä minä teen niin kuin alun perin lupaisin. Minä tulen raportoimaan tästä keskustelusta neuvoston puolella. Nähdäkseni on tärkeää, että neuvosto tietää, mitä suosituksia parlamentti antoi. Kerron tästä keskustelusta ja sen painopistealueista. Siksikin, että kuten totesin, neuvoston jäsenet ovat täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, miten vakavasta asiasta on kyse, kun pyritään varmistamaan se, että virheet saadaan yhä vähäisemmiksi sekä lukumäärältään että niiden vaikuttavuuden osalta. I would like to thank you. Koko valiokunnan puolesta haluaisin kiittää teitä ministeri Vestager Arvostamme tätä kovasti ja ehkä tämä on hienon ystävyyden alku. Tehdään yhteistyötä siitä, että saadaan käytettyä Euroopan julkiset rahat tehokkaasti. Thank you very much. Okay. Okay. Okay, wir können Um, if we like uh, here on this topic, uh, we can please. Um, I would like to invite uh, Commissioner Shep. Haluaisin pyytää komissio sen Shemeta, jos teille sopii, niin kommentoisitte tätä osaa vastuuvapausmenettelystä. Before entering the next uh, topic. Thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Euroopan ministeriä kattavasta alustuksesta. Ja yleisesti haluan kiittää Tanskaa puheenjohtajamaana ja neuvostoa tasapainoisista johtopäätöksistä ja kommenteista, jotka tässä tärkeässä asiassa neuvosto otti esille saavutetun edistyksen vuosien aikana ja tunnustaa, että pyrkimyksemme keskittyvät jo nyt niille pääalueille, joissa parannusta tarvitaan vielä. Kuva kuitenkin vaihtelee hallintomallista ja politiikkalohkosta riippuen. Joissakin pystyttiin vakauttamaan hyvät tulokset vuosien aikana, toisilla, erityisesti kohesiopolitiikassa, positiivinen trendi keskeytyi vuonna 2010 ja nyt suuri osa keskustelustahan keskittyi kohesiopolitiikkaan ja myöskin jäsenvaltioiden vastuisiin. Ja on hyvin tärkeää se, että jäsenvaltiot ottavat täyden vastuun yhteishallinnon alalla. Voin vakuuttaa, että komissio on keskittynyt merkittäviin parannuksiin ja harkitsee vakavasti neuvoston suosituksia ja parlamentin suosituksia. Komissio pahoittelee, että kolme jäsenvaltiota eivät pystyneet äänestämään puolesta, vastuuvapaussuosituksen puolesta kuitenkin. Se voi jakaa joitakin niiden huolenaiheista. Esimerkiksi joidenkin jäsenvaltioiden huono suoriutuminen ja vaikeus saada ajoissa tarvittavaa dataa kansallisilta viranomaisilta. Se toivoo, että osittain komission ehdotuksen ansiosta tilanne paranee tulevaisuudessa tavalla, jonka myötä ne voivat ottaa jälleen osaa suureen os- enemmistöön, joka hyväksyi suositukset. Niin kuin viime vuoden menettössä tuli esille, on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät tehokasta yhteistyötä komission kanssa, jotta voidaan varmistaa, että eu budjetti toteutetaan sopusoinnussa moitteettoman taloudenhoidon periaatteiden mukaisesti. Kustannustehokkuutta voidaan parantaa ohjelmissa ja yksinkertaistaa sääntöjä ja prosesseja, kuten komissio on ehdottanut rahoitusasetuksessa ja monivuotisissa rahoituspuitteissa. Lyhyellä aikavälillä komissio jatkaa yhdessä sisäryhmien kanssa vuosikertomuksessa mainittujen äh, heikkouksien parantamisessa, jotka on mainittu sekä neuvoston suosituksessa että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa. Seuraava askel pidemmällä aikavälillä on hyväksyä rahoitusasetuksen uudelleenarviointi ja rakenteellinen lainsäädäntö seuraavalle rahoituskaudelle. Komissio tarvitsee kunnianhimoisia ehdotuksia, joilla pyritään vahventamaan EU-varojen vaikuttavuutta toisaalta ja myöskin samaan aikaan paremmat korjausmekanismit toisaalta ja virtoviivaistamaan niitä. Neuvoston suositus ottaa mukaan monia alueita, joilla yksilöidään parannustarpeita ja siihen kuuluu monia konkreettisia orientaatioita, joita komissio seuraa viipymättä you very much, Mr. Commission. Kiitoksia komission jäsen. Nyt asia neljä. Käsittely voidaan lopettaa ja voidaan siirtyä esityslistan kohtaan viisi. Niin, vielä olikin nelosesta Rouva Gresslellä. Olkaa hyvä. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväksi nyt, kun komissaari on paikalla ja kerron teille uutisia Eilen meillä oli tekst Olafin uudistusta käsittelevän työryhmän kokous. Toivottavasti tänään illalla voimme lähettää tämän jo koordinaattori tämän tekstin. Ja jo oli miten oli. Meillä on kaikki kannanotot koottuna yhteen ja me voimme viedä tämän Olaf-asian nyt eteenpäin. Olisin vain kertoa tämän teille, koska on tämä meidän kummankin osapuolen kannalta tärkeä asia. Joten tämä oli tämän päivän hyvä uutinen. Ja vielen dank, eh, Frau Gressle. Kiitoksia, Rova Gressle. Eli nelonen suljetaan nyt, nyt tullaan kohtaan viisi. Siinä, siihen voidaan siirtyä. Saamattomasti vastuuvapaus, pääluokka kolme. Kysyn teiltä, että onko teillä tässä kohtaa vielä alustusta kohtaan viisi vai mennäänkö eh, suoraan antamaan esittää? esittelijälle puheenvuoro. Mielestäni Fjellner voisi aloittaa ja sitten komission jäsen. Scouts honor, always ready. No, tässä ollaan niin kuin partiopoikia aina valmiina. Ensinnäkin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, nyt kun olen laatinut mietintöni. Todetaan, että eh, tätä hommaa ei ole loppuun hoidettu, mutta hyvin pitkälti kuitenkin kaikkein raskain työ minun omalta osaltani on nyt eh, takanani. Me tulemme puskemaan eteenpäin, mutta hyvin paljon työtä on jo tehty. Ja olisin oikeastaan tässä vaiheessa kiittää kaikkia. Kiittäisin tilintarkastustuomioistuimen ja eri palveluiden avusta. He ovat auttaneet minua valtavasti tässä prosessissa. Olemme pystyneet soittamaan tuomioistuimen ja pyytämään pieniäkin asian tai tiedon murusia sieltä. Kiitoksia siitä, että on saatu ja kiitän myöskin komission palveluita jotka ovat olleet erittäin halukkaita vastaamaan kysymyksiin. Ja he ovat toimineet kaiken kaikkien erittäin rakentavalla tavalla ja toimittajat meille tietoa, joka on tämän mietinnön taustalla. Niin ikään haluaisin kiittää Benia ja Kristoffia sihteeristön puolelta. Ilman heitä en olisi pystynyt tätä tekstiä laatimaan ja kuiskasi juuri, että muista nyt minuakin kiittää, joten kiitokset myös hänelle. Minä melkein unohdin hänet. Eikö se ole juuri se syy, miksi ihmisiä on avustaja? Avustajat muistuttavat asioista, jotka muuten unohtuisivat. Mutta mitä itse vastuuvapauteen tulee? Ruotsiksi me sanomme, että aina kannattaa aloittaa mukavalla pikku tarinalla – Eräs, joka oli lukenut mietintäni, sanoi minulle, että minä ymmärsin kyllä kaiken, mutta tässä on kolme pistettä. Kohdassa sanotaan, että Euroopan parlamentti päättää piste, piste, piste komissiolle. Miten nämä kolme pistettä pitäisi ymmärtää? Ja tämä on aika relevantti kysymys. Tällä hetkellä tämä kysymys on vielä avoinna. Annetaanko vastuuvapaus vai lykätäänkö sen antaminen vai mitä tehdään? Tientarvostoimioston havaitsee, että komission hallintopuolella on vielä puutteita, joihin meidän täytyy puuttua. Minun lähestymistapani, joista olen keskustellut varjoesittelyidenkin kanssa, ja joka toivottavasti ei sitten yllätä varjoesittelyitä, kun he näkevät tämän mietinnön, oli tunnistaa, niin kuin kohdassa yksi lukee päätösasematekstissä neljä prioriteettitoimenpidettä, jotka minun nähdäkseni pitäisi hoitaa kuntoon. Ja se, annetaanko komissiolle vastuuvapaus vai ei, riippuu siihen, siitä, miten komissio reagoi näihin meidän pyyteisiimme ja miten ongelmat saadaan ratkaistua. Joten minun ehdotukseni on, että jätetään vielä vastuuvapauden antamiskysymys avoimeksi toistaiseksi. Kenties olisi hyvä ajatus tarkastella näitä prioriteettitoimenpideitä, jotka ovat ennalta ehtona Ensimmäinen periaatetoimi on tietystikin se, joka lukee kohdassa 19. Tämä liittyy tähän aiheeseen, josta paljon keskusteltu, eli nämä financial engineering välineet. rahoitukselliset toimenpiteet. Meillä on riittämätöntä tietoa vielä näiden välineiden käytöstä kohesiopuolella. Ei pidä unohtaa, että nämä välineet ovat yhä merkittävämmässä roolissa seuraavien monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä. Sen vuoksi tämä täytyy asettaa tärkeän asemaan. Meidän ehdotuksemme on, että vaadimme täydellistä tiedon toimittamista näistä kysymyksistä komission puolelta aina, kun se on mahdollista. Toiseksi haluamme arvioida sitä tietoa, jota komissio saa ja miten komissio sitten voi ottaa opiksi kokemuksista ja sitten raportoida näistä vuosittain näiden välineen käytöstä parlamentille. Rahoitusjärjestelystä on siis kyse, Financial Engineering Instruments. Say that though that, that yesterday all the members of the committee Valiokunta on saanut komissiolta virkamiestason tekstin jossa kerrotaan näiden rahoitusjärjestelyjen käytöstä. Kiitän tästä. Tämä tuli oikein aikaan tämä teksti, mutta kun vilkaisin sitä, havaitsen, että tarkoituksena on todellakin toimittaa parlamentille tietoa, mitä olen kuuluttanutkin silloin, kun laadin tämän tekstin. Siksi todennäköisesti tästä on hyötyä ja tämä osittain vastaa niihin vaatimuksiin, joita parlamentti on esittänyt. Hyvä, että kuten aiemmin kuulimme, komissio alkoi vahvistaa sääntöjä ja parantaa näiden järjestelyiden käyttöä täytäntöönpanoa jatkossa. Samanaikaisesti kuitenkin hieman kummallista havaita, että tietoa puuttuu nyt meneillään olevasta ohjelmakaudesta. Joskus on sellainen mielikuva melkein, kuin komissiolla olisi tällainen trial and error, tällainen kokeiluprosessi meneillään. Kokeillaan mikä toimii, mikä ei. Ja vaikuttaa siltä, että näiden välineiden konsepti tai käsite on tärkeämpi kuin se, miten tämä, nämä välineet toimivat käytännössä. Joten toivottavasti sen sijaan, että yritetään ja erehdytään, pikemminkin käytetään olemassa olevaa tietoa hyväksi edelliseltä ohjelmakaudelta ja sitten vältytään ongelmilta. Ongelmat pitää ratkaista jo ennen kuin ne syntyvät. Siksi näen tämän mahdollisuutena tilaisuuteen tällä hetkellä toimia paremman tiedon perusteella ja analyysin perusteella sen tiedon valossa, mitä on olemassa. Ja todennäköisesti, kun kääntää tekstiä tarkan lävitse, minun on helpompi sen tehdä tämä analyysi, niin sitten seuraava prioriteetti, toimi tai ensisijainen toimi. Tämä liittyy kohtaan 34 tekstissä. Tässä halutaan vahvistaa vastuuvelvollisuusketjun luotettavuutta. Tässä vuotuisessa toimintakertomuksessa havaittiin merkittäviä puutteita. Sisäisen tilintarkastajan tointa tuomioistuin kritisoi erityisesti. Tämä osoittaa, että hyvin paljon parantamisen varaa vielä on tähän komission kertomukseen, kun painotetaan syvällisemmin Ensinnäkin komissio antaa poliittisen julkilausuman, jossa komissio ottaa yleisen vastuun budjetin täytäntöönpanosta ja sitten tähän lisätään komissaarin allekirjoitusvuotuisen toimintakertomukseen. Tästä puhuttiin hyvin paljon edessäkin kerralla. Ja todettiin, että aiemminkin parlamentti on pyytänyt, että komissaari allekirjoittaisi, tai komissio allekirjoittaisi ja toteaisi, että ottaa vastuun. Kuulin komissaarilta, että nyt halutaan, että pääjohtajat ottavat vastuun allekirjoituksensa kautta. Ja viime vuonna parannettiin tilannetta sikäli, että nyt pääjohtaja, allekirjoittaja sanoo, että hän on keskustellut tästä komissaarin kanssa. Minä sanoisin, että nyt on aika ryhtyä siihen, että komissio allekirjoittaja ja komissaari allekirjoittaa, että kyllä minä kuuntelen, mitä pääjohtaja sanoi. Tämä voisi olla seuraava askel. Oli miten ole. Toinen seikka, joka liittyy näihin ensisijaisiin toimiin, olisi varmistaa se, että vuotuiset toimintakertomukset laaditaan objektiivisten periaatteiden pohjalta siten, että vältytään optimistisilta arvioilta vuotuisten toimintakertomusten laadinnan yhteydessä. Lisäksi pitäisi antaa komission palvelulle pakolliset ohjeet, nuorat sen osalta, miten virhetason lasketaan ja virhemarginaali lasketaan. Pyytäisinkin, että sisäisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta analysoitaisiin syvällisemmin ja myöskin mitä tulee omistajaohjaussääntöihin – jotka komissio aikoo asettaa yksityisen sektorin kontolle, yritysten kontolle. Tiedämme, että komissio työstää asiakka liittyy yksityisen puolen omistajaohjauskysymyksiin. Olisi mielenkiintoista tietää, onko komissaari valmis tarkastamaan tätä asiakirjaa siinä valossa, voisiko komissio itse oppia jotakin näistä säännöistä suhteessa niihin sääntöihin, joita yksityisen sektorilla käytetään. En tiedä, parantaisiko tämä tilannetta, olisiko sitten kysyntä suurempaa yksityisellä puolella, vaikka komission itsensä sisällä. Tästä en tiedä. Kolmas ensisijainen toimi liittyy ennakkorahoitukseen, joka löytyy kohdasta 46. Syy liittyy siihen, että, komis- on katsonut, tai identifioinut kaksi aluetta, joilla on ongelmia ennakkorahoituksen osalta. Tässä todetaan vuosia 2005-2010 ennakkomaksut ovat lisääntyneet voimakkaasti ja toiseksi todetaan, että tämä vaikuttaa myöskin virhetasoon, erityisestikin silloin kun on kyse ulkoisesta avusta ja kehitysavusta pikemminkin kuin sisäisen politiikan puolella. Uskoakseni että riskiä kyllä syntyy enemmän ennakkomaksujen käytön lisääntymisen myötä. Mikäli esimerkiksi maksun saaja osoittautuu myöhemmin maksukyvyttömäksi, tai kustannuksen perustelut toimitetaan vasta myöhemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että virheet voidaan oikeasta ja ennaltaehkäistä tai pikemminkään niitä ei voida ennaltaehkäistä ja havaita varhaisessa vaiheessa, mikäli tositteiden toimittaminen lykätään tuonemmaksi. Sen vuoksi erittäisin, että nämä kaksi ensisijaista toimenpidettä ovat seuraamuksia näistä aiemmista. Ensinnäkin kysymys, miksi ennakkomaksuja on paljon enemmän kuin aiemminkin? Tämä on vielä avoinna olevista, olevia kysymyksiä, joista on puhuttu joidenkin teidän kollegoiden kanssa, kun on esimerkiksi kyse ennakkomaksujen lisääntymisestä joillakin aloilla. Ja toinen seikka. Katsomme, että ennakkomaksuja pitäisi vähentää sellaiselle tasolle, että niitä ei käytetä enemmän kuin on aivan pakko, jotta ja voi aloittaa hankkeen toteuttamisen. Neljäs toimi on sitten tehokkaata sanktiomekanismit kohesiopuolella. Joitakin keskusteluita on käyty jo ministerin kanssa aiemman esitysisän kohdan yhteydessä, mutta kun erityisesti tarkastan niitä keskusteluita, joita käytiin komissaari Haanin kanssa. Näistä seikoista puhuttiin hyvinkin tyhjentävästi. Me pyrimme saamaan selville ja ymmärtää paremmin sitä tapaa, jolla komissio valvoo jäsenvaltioiden toimia tältä osalta. Ja minulla on edelleenkin kaksi kysymystä avoinna mielessäni, joihin en ole saanut vielä vastausta. Näinkin keskustelun jälkeen onko komissiolla sellaisia välineitä, joilla voidaan tehokkaasti valvoa jäsenvaltioiden toimia, ja mikäli on, onko komissio tehokkaasti käyttänyt näitä välineitä hyväkseen? Tässä vaiheessa minun johtopäätökseni näistä kahdesta ky- kysymyksestä olisi kahtalainen. Yhtäältä jotkut välineet yksinkertaisesti eivät ole riittävän tehokkaita tai vaikuttavia – Tämä pätee lähinnä rahoitusoikaisuihin. Jäsenvaltiot voivat korvata hankkeet, jotka eivät ole tukikelpoisia uusilla hankkeilla, joten nämä rahoitusoikaisut ovat suorastaan virtuaalisia joissakin suhteissa, enkä minä usko, että nämä silloin toimivat käytännössä. Ja joitakin välineitä ei välttämättä pistetä tehokkaalla, tehokkaasti täytäntöön, erityisestikin silloin, kun on kyse ohjelmien keskeyttämisestä – maksujen keskeyttämisestä virhetaso on kasvanut huolimatta siitä, että näitä keskeytyksiä on tehty yhä enemmän. Ja vaikka tiedämme, että komission osalta ja komissiokin tietää, missä eniten virheitä syntyy, niin kaikesta huolimatta tilanne on tämä. Ja minulle jää tässä pikkuinen sellainen maku suuhun, että jotkut maksut toimitetaan liian nopeasti ja mikäli tiedämme, missä virheitä syntyy, ja voimme käyttää hyväksemme sitä, että maksut keskeytetään siitä huolimatta virheitä syntyy. Joten kannattaa pistää merkille tämä ongelma. Ja minä ainakin olin hämmästynyt siitä, että EU-regio ei ollut vuonna 2010 lainkaan keskeyttänyt kohesiorahaston tai kalokehitysrahaston maksuja alueilla, jolla virhetaso oli vain kasvussa. Joten seuraava johtopäätös sitten joka liittyy ensisijaisiin toimiin ja tehokkaisiin sanktioihin. Ensimmäinen niistä on se, että toivottavasti komissio tukee parlamentin ajatusta luoda tehokkaampi sanktiojärjestelmä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Tässä kontekstissa katsomme, että ensinnäkin on tärkeää rajata mahdollisuus korvata tukikelvoton hanke uudella hankkeella, joka sitten saattaa myöskin olla tukikelvoton. Tällainen vaihtoehto tai sen käyttömahdollisuus pitäisi rajata paljon tiukemmin. Ja toiseksi jäsenvaltiot pitäisi pakottaa perimään rahat takaisin tällaisissa tapauksissa niin, että veromaksajat eivät joudu maksamaan kahdesti Tästä puhuttiin viime vuoden vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, kun Shatsi Markakis oli esittelijä. Katsomme myöskin, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen säännöt toivottavasti antavat jäsenvaltioille tarpeen tai kannustimen toimia tehokkaasti ja taloudellisesti oikaisen osalta ja että komissio voi langettaa jäsenvaltioille rangaistuksia jopa ohjelmien keskeyttämisen muodossa niillä alueilla, joilla jatkuvasti rikotaan asetuksia. Tämä on yksi niistä opeista, jonka minä omaksuin näiden jatkuvasti esiintyneiden ongelmien vuoksi yhdessä ja samassa jäsenvaltiossa. Ja usein ongelmia syntyy yhdellä samalla alueella jäsenvaltion sisällä ja jopa yksin ja samojen ohjelmien yhteydessä tällä alueella. Tämän minä ottaisin kyllä opiksi ja pikkuhiljaa Jäsenvaltioiden raportointivelvollisuutta komission suuntaan pitäisi parantaa niin, että komissio pystyy tehokkaammin toteuttamaan valvontarooliaan. Tässä olivat ne neljä ensisijaista toimenpidettä, jotka minä haluaisin nyt ehdottaa teille, joita minä suosittelisin teille. Joitakin muutosesityksiä saatan tehdä vielä esittelen ominaisuudessa. Ensinnäkin olen havainnut, että komissio on komissio on lähettänyt parlamentille arviointikertomuksensa viime viikon aikana. Me olemme odottaneet tätä odottamasta päästöämmekin. Ja minun täytyy valitettavasti sanoa, että se ei tehnyt minun kyllä kummoista vaikutusta, mutta kuitenkin perussopimuksen mukaan se on komission velvollisuus meille toimittaa Joten sikäli minä sanon, että vautsi, me saimme vihdoinkin tämän raportin. Kuulin, että komissaari tulisi 20. maaliskuuta valikunnan kuultavaksi. Me tarkoittaa sitä, että voimme tavata hänet ennen valikunta äänestystä mutta perussopimuksessa lukee, että meidän täytyy saada tämä mahdollisuus vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Haluaisin vain pistää merkille sen, että tämä nyt oli aika tiukka vaatimus nyt meille, kun ensimmäistä kertaa 20. maaliskuuta keskustan asiasta, ja tämä on valtavan suuri haaste nyt saattaa tämä asia kuntoon. No, minä yritän tehdä kyllä parhaani ja minä pyrin oikaista tai puuttua tähän ensimmäisen arviointikertomuksen puutteisiin. Minä myönnän kyllä, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun tämä kertomus laadittiin. Siitä huolimatta on tärkeää, että hoidamme asian kunnolla. Vielä viimeisenä toteaisin, että saatan vielä tehdä tarkistuksia niiden seikkojen suhteen, joista puhuttiin juuri ministerienkin kanssa. Kuten aiemmin totesin, Ergeir ja Shatsimarkakis ja sitten hänen jälkeensä Mulder, joka tuli Shatsimarkakiksen tilalle Alden koordinaattoriksi. Me päätimme tehdä matkan näihin kolmeen maahan, Espanjan, Italian ja yhdistymisen kuningaskuntaan tarkastelemaan sitä, miten yhteishallinnon piiriin kuuluvia hankkeiden täytäntöönpanoa voitaisiin parantaa. Me lähetimme erinäisiä teimme erinäisiä yhteydenottoja, mutta emme saaneet mitään vastauksia näistä jäsenvaltioista. Vaikuttaa nyt siltä, että brittiministeri lähetti uuden skanton asiakirjan. Joudumme brittiministeri lähettämään viisi kertaa kopion samasta ja kirjeestä, koska he aina teeskentelivät hukanneensa tämän kirjeen. Joten viisi kertaa lähetimme sen heille aina uudestaan ja uudestaan. Eilen päätimme, että emme teekään tätä matkaa suunnitellulla tavalla, koska emme voi hoitaa tätä ajoissa. Oli miten oli. Me tulemme kuitenkin puuttumaan tähän kysymykseen ja siihen tosiasiaan, että jäsenvaltioiden osallistuminen olisi kyllä tärkeää. Me tulemme palaamaan vielä tämän ajatuksen pariin ja pohtia uudelleen tätä matkaa, matkan tekoa, koska ja en puhu tästä myöskin kollegoiden kanssa, koska mielestäni tämä olisi erittäin tärkeä tiedonhakumatka. Kiitoksia. Nyt olisi hienoa kuulla kollegoiden kommentteja. Christopher Fellner, Kiitoksia Christopher Fjellner esittelijä. Sihteeristö suositteli minulle esityslistan mukaisesti, että onko mitään vastuhuomautuksia siihen, jos otetaan vitonen ja kutonen esityslistalta siis samalla kertaa, ne liittyvät kovasti toisiinsa, onko vastahuomautuksia vai voidaanko käsitellä 5-6 yhtä aikaa. En näe vastalauseita, joten näin tehdään. Ja nyt komissio sen Shemeta. Ensimmäinen vastaus ennen kuin keskustelu alkaa. Herra Shemeta. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Ensiksi haluaisin kiittää herra Fjelleriä, esittelijää, tästä mietintöluonnoksesta. luonnoksesta Meidän keskustelumme on ollut alusta lähtien hyvin rakentavaa. Ja vastuvapausmenettelyn aikana esitetty oikein hyviä kysymyksiä. Komissio on aina avoimesti antanut tietoa. Tänään haluaisin esittää meidän ensimmäiset alustavat reaktiomme esittelijään mainitsemiin prioriteettitoimiin. Ensimmäinen prioriteettitoimi liittyy rahoitusjärjestelyiden priorisointiin ja valvontaan, jota käytetään varojen suhteen. Ensimmäinen liittyy instrumenttien tehokkaaseen valvontaan. Valvonta nykyään taataan arviointiraportoinnin ja auditointimekanismien kautta. Minulla on ilo sanoa, että nykyinen asetuskehikko vahvistuu, kun, viime joulukuussa parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus astuu voimaan. Nyt jäsenvaltioiden velvollisuus on järjestelmästi raportoida rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta. Komissio alkaa 2012 puolesta välistä saamaan täsmällistä dataa jäsenvaltioista rahoitusvälineistä. Tämä uusi raportointiväline sisältää kuvauksen rahoitusvälineistä ja niiden täytäntöönpanosta. Siinä tunnistetaan täytäntöönpanossa mukana olevat tahot, kansallinen yhteisrahoitus ja avustukset, jotka on maksettu loppu tuen saajille. Näiden pohjalta Komissio antaa entisen vuosikertomuksensa rahoitusvälineestä lokakuussa 2012. Kattavat ohjeet annettiin jo 2011 alkupuolella, jotka täydensivät neuvoja ja kattavaa avustusta, jota jäsenvaltiot ovat saaneet jo 2007. Tulette saamaan ensi viikolla Johannes Ränniltä ja minulta Äh, kirjeen, joka sisältää kattavan analyysin näistä välineistä ja komission ehdottomat välineet nykyohjelmat ja kaudella ja tulevaisuuttakin ajatellen. Komissio ehdottaa seuraavalle ohjelmatikaudelle valvonnan kehittämistä edelleen liittyen näihin välineisiin ja pitäisi parlamentin tukea tervetulleena. Toinen prioriteetti alue liittyy komission omaan valvontarakenteeseen. Tästä keskusteltiin myöskin 2009 vastuvapauskeskustelussa. Sen jälkeen alueella on tapahtunut merkittäviä parannuksia. Erityisesti komission johdon edustuksen suhteen. Vuotuisten toimintakertomusten laatiminen kattaa e- valtavan enemmistön esittelijän vanhemmista asioista. Pääosaston johtajalle annettiin yksityiskehtoja, ää, neuvoja jäännösvirheiden arvioinnin ja riskien arvioinnin suhteen. Komission ja sieltä pyydetään myös vuos, vuotuisten toimintakertomusten allekirjoittamista komissiossa. Nämä tarkastuslauseet liittyvät selkeän jakoon johtavan tason ja poliittisen tason välillä. Tilintarkastustuomioistuin ei ole kyseenalaistanut tätä jakoa. Päinvastoin. Komissio kuitenkin ymmärtää tarpeen, e-, että komissiolle osoittaa kollegiona il, ilmaista vastuunsa ja suhteessa palveluiden johtajiin. Komission jäseniä on pyydetty pitämään jatko, säännöllisiä kokouksia pääosastojen johtajan kanssa, mukaan lukien vähintään kaksi kokousta vuosittain, jotka liittyisivät sisäiseen tarkistukseen, auditointiin ja petokseen vuotuisten toimintakertomusten puitteissa – Pääjohtajan täytyy myös muodollisesti vahvistaa vuotuisessa toimintakertomuksessaan, että, että kertomuksen päälaisemmat mukaan lukien tarkastuslauselmat ja varaukset on, ovat sellaisia, joista on vastuussa olevan komission jäsenen kanssa keskusteltu. Viime vuodesta lähtien kaikkien pääjohtajien allekirjoittamat lausumat sisältävät lauseen tämän mukaisesti. kertomuksessa kollegi komissiokollegianne ottaa täyden vastuun pääosastojen ja palveluiden johtajien johtamisesta ottaa huomioon niiden vakuutuksiin ja varaumiin vuotuisissa tarkistuskertomuksissa. Yhteenvetokertomukset hyväksytään komission viikoittaisessa kokouksessa sen jälkeen, kun niitä on tarkasteltu ja niistä on keskusteltu komissiossa kollegiona. Komissio parantaa tätä vastuullisuusharjoitusta ja perehtyy kaikkiin vaihtoehtoihin näissä puitteissa. Lisäksi eh, auditoinnin edistymiskomitea on pyytänyt auditoijia esittämään keinoja parantaa yleisarviota ja keinoja parantaa sisäisen kontrollin riippumattomuutta. Ja nyt ennakkomaksut, niin kuin kolmannessa prioriteettitoimessa mainitaan. Ennakkomaksujen kasvattaminen on perusteltua nykymaksatussyklissä. Ja ne tehdään tämän yhdistetyn johtamisen lainsäädännön puitteissa. Komissio tulee yksityiskohtaisemmin kertomaan ennakkorahoituksen käytöstä 2005-2010. Komissio jakaa sen näkemyksen, että ennakkorahoitukselle pitää antaa jatkuvasti huomiota. Täytyy tehdä kompromissi, että tuensaajat saavat riittävästi apua projektien aloittamiseksi, samoin kuin komissi EUn edut taataan. Oikea rahoitus ottaa eri tekijät huomioon mukaan lukien rahoitustarpeet, toiminnan riskit, kestot, seuranta- ja valvontakeinojen kustannustehokkuuden komissio nämä tekijät ottanut huomioon ja jatkuvasti valvoo ennakkomaksuja astuksen täytäntöpanoissa 15. tammikuuta 2012 päädyttiin kompromissiin, jonka, jossa ennakoidaan kustannustehokkuutta tähän clearing-prosessiin sen avun suhteen ja mulla politiikka-alueella on määritelty maksimi- näkömaksut. Neljällä prioriteettialueella halutaan tehokkaat sanktiot kohesin politiikassa. Komissio on samaa mieltä, että EU-ohjelmien valvontavälineitä täytyisi edelleen vahvistaa. Se on seuraavalle ohjelmointikaudelle – se tekijöitä, jotka vahvistavat ja virtaviivaistavat komission toimia. Haluan mainita ainoastaan komission esittämät suurimmat muutokset. Ensinnäkin eh, nettorahoituskorjaukset jäsenvaltiolle, milloin todetaan virheellisyyksiä vuositileissä komission tai tilin tarkastuksen kannalta sitten clearance-järjestely, selvitysjärjestely, jonka puitteissa maksut voidaan keskeyttää tai lopettaa. Kes- keskeytykset voivat olla yhdeksän kuukautta nykyisen kuuden sijasta, ja ne ovat paremmin, paremmin suhteellisia maksuihin nähden. Ja ohjelmien epäonnistumiseen liittyvät korjausmaksut ja tavoitteiden saavuttamattomuusohjelman puitteissa. Komissio on ehdottanut innovoivia tekijöitä, joilla pyritään edelleen vähentämään virheitä ja, ja pyritään virtavirkaistamaan toteuttamiskeinoja, kuten vuotuiset eh, johdon vastuulauselmat ja myöskin johdon akkreditointi kansallisella tasolla ja yksinkertaistetun kustannusjärjestelmän käyttö on kiellettyä, että johto voisi valita projekteja, jotka on fyysisesti viety loppuun ennen kuin hakemus on tehty. Niin sanot, eli kysymys on niin sanotuista takautuvista projekteista. Tartutaan myös jäsenmaiden raportoinnin puutteisiin. Ennaltaehkäisevästi raportointikomissiolle liittyen ohjelmien täytäntöönpanon edistymiseen tulee nyt sisältämään – ennustettavien ongelmien tai viivästysten raportoinnin. Komissio on valmis rakentavasti käsittelemään ehdotuksia tai ideoita, jotka liittyvät seuraavan rahoituskehityksen yhteydessä niin, että voitaisiin kustannustehokkaasti parantaa budjetin hallintoa. Nyt puhuisin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista. Siinä käsitellään erityis, erityiskertomuksen suosituksia. Vastuvapaus menettelyssä nykymuodossaan on erittäin hyvä kehys niille. johtamiseen liittyvät kertomukset antavat tärkeää tietoa komission, komission ja muiden toimijoiden suorituskyvystä ja systeemeistä. Nämä auditoinnit auttavat meitä tunnistamaan – heikkouksia järjestelmien suunnittelussa. Ja liittyen siihen, että täytäntäänpänä pitää olla kustannustehokasta vähennettäessä virheastioita ja pyrittäessä varauksettomaan tilintarkastustuomioistuimen arviointia. Puheenjohtaja, jäsenet. komissio pyrkii lisäämään edelleen vastuutaan budjetin valvonnassa. Olen esittänyt laajat suuntaviivat siitä, miten komissio näkee nyky- ja tulevat työnsä, jolla puututaan tunnistettuihin puutteisiin ja etsitään parannuksi. Seuraavan muutaman päivän aikana tulen kirjallisesti vahvistamaan komission sitoumukset hahmoteltujen kohtiin yksityiskohtaisemmin. Haluaisin kiittää alleviivaamalla komission vakata sitoutumista kaikkiin ennakkokoitun toimiin, jotka on mainittu äh, vastuuvapaus mietinnössä. Kaija Mulder ja Brempön ovat pyytäneet puheenvuoroa. Kollega Kaija ensimmäisenä. Danke, Herr ähm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Onnittelun ensinnäkin esittelijälle hyvästä työstä, joka toivottavasti auttaa meitä saavuttamaan yhteisen tavoitteen, että virheastetta saadaan budjetissa pienemmäksi, että päästään tässä vähän eteenpäin. Tässä on hyviä, hyviä ideoita mukana. Neljästä prioriteetista haluaisin puhua. Kiitän myös kollegiaalisesta ja avoimesta työstä, jolla varjoesittelijät on otettu mukaan koko ajan tämän prosessin aikana. Jos voimme keskustella avoimesti, että mitä Hachimarkaakkisin mietinnöstä otetaan mukaan, Fjellinen kanssa viedään tätä eteenpäin ja ja näin menetellään sitten jatkossakin komission vastuuvapausmenettelyssä. Tässä on ollut hyvää kollegiallisuutta, joka myös sisällöllisesti kantaa meitä eteenpäin. Siinä mielessä minun puoleltani Kennedyn mietintöön ei ole mitään periaatteellista huomautettavaa, missä SED-ryhmä olisi periaatteellisesti eri mieltä. Yhteisen työprosessin aikana olisi nämä voitu jo aiemmin yksilöidä, jos näin olisi. Tietysti tarkistuksia tulee muutama sanamuotoilu, ja, jotka näyttävät meistä aika ankarilta nykyisessä muodossaan. että asetetaan kyseenalaiseksi yhtenäismarkkinoiden toiminnan, sitä ehkä emme halusi tukea, mutta ne ovat nyt periaatteessa huomiot, jota me tulemme esittämään näistä neljästä prioriteetista nyt kuitenkin lyhyesti. Niihin keskittyminen on oikein. Me tuemme Fjellnerin ehdotuksia rahoitusvälineestä, mutta mahdollisesti pitää vielä harkita sitä, että keksitään sellainen mekanismi, että miten tällaisia rahoitusvälineitä sitten, jos ne kehittyvät väärään suuntaan, miten ne voidaan sitten pysäyttää. Ilmoitusvelvollisuus on hyvä, mutta voisiko olla kuviteltavissa tällainen hätäjarru? Tietysti minulla ei ole vielä konkreettista käsitystä, miten se voisi toimia, mutta tietysti sen vuoksi tätä täytyy syventää tätä teemaa, ja sen valiokuntana varmaan teemmekin. Mutta se opettaa meille myös, tai tämä keskustelu meille myös opettaa, että kun ajatellaan virheitä kohesioalalla ja mitä on keskusteltu neuvostonkin kanssa, niin täytyy olla mekanismi, jossa sitten voidaan sanoa, tai komissio voi sanoa, että tämä nyt täytyy saada loppumaan – ja missä mekin sitten parlamenttina ja komissiona voimme, jos huomaamme, että mennään väärään suuntaan, niin voimme vaatia, että tämä loppuu. Tämä hätäjarru, niin se pitäisi olla rahoitusvälineissä. Vastuuketjun vahventamisessa meillä ei ole mitään olennaista muutosehdotusta tehtävissä. Jos se sitten auttaa lopuksi, niin hyvä. Ensimmäinen on kuitenkin kohta mielestäni kuitenkin turha, että komissio on vastuullinen. Budjetista se on rahoitusasetuksessa ja perussopimuksessa jo. En näe siinä lisäarvoa, jos se niin kuin komissio on jos komissio tekee sitä virallisen julkilausuman vuosittain, jos saa sieltä vuosittain. Komissio on varmaan muutenkin tietoinen siitä täysin, että näin on. Yhteisrahoituksessa, anteeksi ennakkorahoituksessa, ennakkomaksuissa Siinä nyt on vähän enemmän ongelmia. Miksi komissio on tähän turvautunut? Ainakin aluekehitysrahastojen osalla se ei ole esitelijän keskiössä, mutta aluekehitysrahastossa, että yritetään aluekehitysrahastoilla korjata suhdanteita. Ja koska se on poliittinen tavoite, joka, johon parlamentti on periaatteessa ainakin sitoutunut tukemaan sitä. sinä olisin varovainen, että ennakkorahoitus niin kuin Fjellner sitä ehdottaa, että, että se ei voi olla mikään lisävirherisikö. Siinä olen täysin samaa mieltä. Mutta tässä pitäisi olla varovainen ja mahdolliset poliittiset vaikutukset, joita ennakkorahoitukseen saattaa liittyä, ne täytyisi ottaa huomioon. Ja tässä yhteydessä toinenkin asia on minulle tärkeä. Mehän keskustelemme juuri neuvoston kanssa. Tarvittaessa hyvin tiukastikin rahoitusasetuksesta kohdassa yhteishallinnointi niin viime kerroksella sillä oli suuri osa. Käsittelimme tätä artiklaa kokonaisen päivän. Ja sitten lopussa komission ja parlamentin delegaatiot olivat vastaan neuvoston kantaa. Ministeri silloin istui minun vieressäni juuri, että neuvoston e- edustaja itsekin ei ollut ei tuntenut olonsa kotoiseksi sen argumentin kanssa, mutta hänen täytyy puolustaa neuvoston kantaa. Jos meillä olisi selvitys, joka tulisi komissiolta ja joka näyttäisi tietä, että miten me voisimme alentaa virheastetta kohesiopolitiikassa – Jos ennakkoa rahoituksesta otettaisiin vähän pois, voitaisiinko silloin olla tilanteessa, se katsotaan, että, tai sanottaisiin, että katsokaa riippumaton tarkastaja tai komission asiantuntijat sitten riskinarvioinnissa voisivat ottaa tällaiset mekanismit huomioon. Voisin, voitaisiinko tällöin ennakkorahoitus pysäyttää, jotta virheistä saataisiin alas, mutta että samaan aikaan voitaisiin ottaa huomioon nämä poliittiset tavoitteet, eli äh, suhtanteen elävöittäminen ja niin edelleen, tai suhtanteen parantaminen. Haluaisin tietää enemmän virheasteista, joka liittyy ennakkorahoitukseen ja jos tästä argumentaatiosta voidaan saada poliittisen painostuksen keino neuvostoa vastaan, niin sehän olisi oikein hienoa. Ja sitten kun ajatellaan, kun viitataan siihen, että miten virheet, voidaan estää jäsenvaltioissa. Mehän kaikki valitamme sitä tilannetta, että paljon virhe altista toimintaa voidaan tunnistaa itse jäsenvaltioissa. Ja minähän puhuin tässä jo järjestäytyneestä vastuuttomuudesta. Ja mehän haluamme kaikki, että jäsenvaltiot todellakin ottavat lopulta vastuunsa vakavasti tässä asiassa. Mutta sitten on johdonmukaista sanoa, että ne mahdollisuudet, jotka jäsenvaltiolla on, vahingoittamatta niitä itseään ja budjetti, EUn budjettia. Jos suunnataan uudelleen näitä varoja, niin on tietysti mahdollista, että uusetkin projektit sieltävät virheitä, mutta syyllisyys olettamattomasta kuitenkin lähtisi liikkeelle. Jos voidaan suunnata uusiin projekteihin. Ja sitten jos puhutaan takautuvista projekteista, niin olen, siinä olen samaa mieltä esittelin argumentaation kanssa, että tässä on monia mahdollisuuksia. Ja lopulta täytyy ottaa huomioon vielä eurooppalainen lisäarvo, eli olisin sen puolesta. Ja jos tässä mietinnössä vastaavien uudelleenmuotoilun kanssa se ei onnistu, niin sitten ainakin seuraavassa vastuvapausmietinnössä tutkittaisiin tarkasti, että mitä virheitä potentiaalisesti piilee näissä takautuvissa projekteissa ja ottaa ne sitten selvästi esille. Mutta varojen siirtäminen jäsenvaltion sisällä, että jos siitä luovutaan, niin silloin mielestäni mennään väärään suuntaan. Kollegi Kajar, als next. Kiitoksia kollega Kajar ja sitten kollega Mulder. Thank you. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt meillä on edessämme tämä jokavuotinen harjoite, joka herättää aina jonkin verran tunteita. Tämä nyt on 17 vuosi, kun tilintarkastustuomioistuin ei voi antaa myönteistä tarkastuslausumaa. Ja meidän on yhä vaikeampi puolustella joka vuosi tätä tilannetta tavallisille kansalaisille. Kuitenkin annamme aina komissiolle vastuuvapauden. Kerran emme antaneet ja täällä oli dramaattisia seuraamuksia. Ja seuraamusten täytyykin olla dramaattisia, mikäli parlamentti kieltäytyy antamasta vastuuvapautta. Komission täytyy pistää silloin merkille, että tämä on huono merkki ja sen täytyy kenties erota tai sitten tehdä jotakin muuta. Joka vuosi kuitenkin vähän parannuksia on saatu aikaan, mutta ei riittävästi, jotta tiedontarkastustuomioistuin voisi antaa myönteisen tarkastuslausuman. Ja tämä on todellakin ongelma parlamentinkin kannalta. Esitteli on tässä aivan oikeassa, kun jättää vielä avoimeksi sen, mitä me teemme jatkossa. Minun ryhmänikin täytyy vielä pohtia, mikä paras tapa olisi toimia tässä tapauksessa. Aiemmin olemme aina antaneet vastuuvapauden, jotkut vastustavat tätä. Emme vielä tiedä, mikä mieliala asian suhteen tällä hetkellä vallitsee. Liberaaliryhmässä on jatkuvasti esitetty vaatimuksia, joita, joihin kaikkiin ei vastattu. Geyer viittasi yhteen niistä. Yksi niistä johti siihen, että 1998 komissiolle annettu vastuuvapautta. Silloin perustettiin viisaiden miesten työryhmä, joka totesi, että komissiosta oli vaikea löytää ketään kyllä vastuussa mistään. Ja parlamentti katsoi, että tämä oli juuri ongelman ydin. Toimijoiden välinen sopimus vuodelta 2006 oli selkeä sopimus jäsenvaltioidenkin suuntaan. Jäsenvaltioille annettiin velvoite antaa selitys siitä, mihin rahat menevät. Ja sitten kun tämä sopimus allekirjoitettiin, katsottiin, että sitten havaittiin, että se ei toiminut käytännössä, vain neljä jäsenvaltiota hoitaa asian asianmukaisella tavalla. Parlamentti on jatkuvasti toistanut saman vaatimuksensa, että jonkun pitäisi ottaa jäsenvaltioidenkin tasolla poliittinen vastuu ja antaa tämä julistus. Komissio totesi, että tähän sinänsä liittyy ongelma, koska jäsenvaltiot antavata tämän vuotuista yhteenvetoa koskevan julistuksen 15. helmikuuta. Ja sitten jäsenvaltio on jo ottanut, omaksunut kannan, joka tarvitaan. Mutta parlamentti on viime kerrassa vastuuvapauden antaja, joten Yksi näistä liberiryhmän tarkistuksista tulee olemaan sen suuntainen, että tämän lausuman pitää olla julkinen. Miksi se pidetään salassa? Ei ole mitään syytä, että tientarkastustuomioistuimen raportit ovat avoimia, julkisia ja komissio ottaen hyvin avoimesti, mutta jäsenvaltioiden raportit komissiolle sitten ovatkin salaisia. Joten selkeyttä joka ikiseen vaiheeseen – liberaaliryhmän ikivanha vaatimus on, että komissio ja komissaarikin toistavat sen, että synteesikertomus, jonka komissio laatii, on sellainen, josta komissio yhteistuumin ottaa vastuun. En jää mitään syytä siihen, että pääjohtaja allekirjoittaa tilit, mikseikö komissaari voisi sitten allekirjoittaa niin ikään, koska hän on vastuussa parlamentille yksittäisistä toimintakentistä, joten en näe mitään syytä, miksei miksi komissaari voi allekirjoittaa tämmöinen kirjelman, joka lähdetään parlamentille, mutta loppujen lopuksi hän sitten kuitenkaan ei voisi allekirjoittaa omaa näkemystään siitä, miten rahat on käytetty. Tämä on osa poliittista vastuuta, jota komissiolla on ja komissaarilla on. Ja on todennäköistä, tulemme toistamaan tämän yhä uudelleen ja uudelleen, mutta minun täytyy puhua tästä vielä ryhmäni kanssa. Tärkein seikka, johon esittelijä nähdäkseni jo viittasikin puheessa mietinnöstään, oli, oli se, että komissio antaa joukon takuita, mutta kukaan ei tiedä kuitenkaan, kuka on niistä vastuussa. Meillä on nämä kuuluisat 60 miljardia vakausmekanismia varten, joka siirretään ESM-järjestelmän ensimmäinen heinäkuuta, ensimmäinen heinäkuuta tähän vakausmekanismiin 60 miljardia. Miltei puolet Euroopan unionin talousarviosta on kyseessä. Olen pyytänyt Euroopan parlamentilta oikeudellisen yksikön lausuntoa siitä, Voisiko parlamentti mitään mahdollisuutta valvoa rahan käyttöä, mutta oikeuden yksikkö ei antanut paljonkaan aihetta optimismiin. Sitten kun vakausmekanismi on laadittu ja pistetty käyttöön, silloin sen jäsenvaltioiden vastuulla. Ja voivatko jäsenvaltiotkaan sitä valvoa? Joten 60 miljardin osalta ei pelkästään tarvita jotakin takuita tai valvontaa, mutta kun on kyse uusista investointipankin toimista tai muista rahoitusvälineistä, valvonta on meille tärkeä asia, koska me takamme tässä jotakin parlamenttina vuotuisen budjettimenettelyn yhteydessä me äänestämme puolesta vastaan, mutta sitten kun pistetään täytäntöön, meillä ei ole mitään tapaa tietää, kuinka voimme valvoa ja kuinka voimme vaikuttaa tilanteeseen. Joten minä hyvin Pitkälti haluaisin sellaisen komissaarin lausuman näistä seikoista, miltei 120 miljardia esittelijän mukaan annetaan takuina. Ja mitä sitten, jos jotain meneekin pieleen? Mikäli yksi jäsenvaltiosta menee esimerkiksi vararikkoon, silloin 60 miljardia otetaan käyttöön. Ja kuinka sitten rahaa käytetään? Miten me voimme tehdä sen suhteen? Minun mielestäni tämä on erittäin pelottava skenaario. Minä haluaisin ainakin tietää, mitä minä teen, kun minä päätöksiä teen, enkä tällä hetkellä omat tarpeeksi tietoa. Olemme tietystikin peräänkuuluttaneet tällaisia hätätapauksia käytettäviä toimia, mutta tämän 60 miljardin osalta parlamentti on valmis hyväksymään tämän ja loppujen lopuksi varmasti sen hyväksyykin, mutta miten sitä valvotaan, tämä on tärkeä kysymys. Tässä oli koko joukko huomioita tähän vastuuvapausmenettelyn. Jälleen kerran haluaisimme painottaa näitä samoja seikkoja, mitä aiemminkin. Minun täytyy sanoa ehkä tässä jotakin myönteistäkin. Suuret ongelmat, jotka liittyvät budjetin täytäntöönpanoon esimerkiksi aluekehitysrahastossa ja sosiaalirahastossa, varsinkin sosiaalirahaston puolella, ovat ilmeisiä. Sosiaalirahaston puolella on tapahtunut kuitenkin merkittävää parannusta, mikä ei tarkastella virhetasoa verrattuna tasoon, joka valisi pari vuotta sitten. Parannus on ollut huomattava ja sitä alukehityspuolella näin ei kuitenkaan ole. Mikä saattaa olla tämän taustalla? Onko sosiaaliasioista vastaava komissaari selkeästi todennut, että mikäli jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät eivät ole kunnollisia komissaarin mielestä, silloin keskeytetään ennakkomaksut? Tämä on todellakin ollut erittäin tehokasta toimintaa. Miksi ei näin ole tehty alukehityspuolella? Miksi komissaari on epäröinyt eikä ole lakkauttanut näitä ennakkomaksuja, koska 3,8-3,7 prosenttia virheitä on edelleenkin aivan liian paljon. Ja vielä sitten huomio, joka liittyy kohtaan kuusi. En nyt mainitse kaikkia kohtia tekstissä, mutta yksi erityiskertomus koskee YK-toimintaa. Ja silloin kun on kyse hätätoimista, silloin on järkevää ottaa YK mukaan yhteistyöhön, mutta monessa muussa tapauksessa suhtaudutaan epäilevästi, koska kun Euroopan unionin jäsenvaltiot antavat rahaa Euroopan unionille, ne tekevät näin, koska he katsovat, että Euroopan unionin toimissa on tiettyä lisäarvoa, kun Euroopan unioni sitten antaa rahansa suoraan YKlle, silloin tämä on ihan kuin turhaa toimintaa, koska jäsenvaltiot voisivat käyttämään saman rahan suoraan YKlle ilman, että raha menee Euroopan unionin kautta. Me liberaaliryhmänä suhtaudumme erittäin kriittisesti edenkin siihen, että YK otetaan mukaan, koska rahan valvonta on silloin vaikeaa ja vielä vaikeampaa on sitten havaita, kuinka YK lippua tuskin näy missään. Se loistaa poissaolollaan. Joten tässä puheenjohtaja joitakin alustavia huomioita, jotka liittyvät tämänvuotiseen vastuuvapausmenettelyyn. Kiitos paljon. Thank you very much, uh, colleague Jan Mulder. Kiitoksia kollega Jan Mulder, joka piti Alderyhmän ryhmäpuheenvuoron. Ja seuraava, Brad Byrne. Kiitos puheenjohtaja. Minua haukuttaa jatkaa analogiaan kanssa, joka liittyy edelliseen keskusteluun. Aika monet kommentoivat Casablanca-elokuvaa. Sinä sanottiin, että koetaan paikalle tavalliset epäilö. Tämä on enemmän kuin plate Against Sam-elokuva. Tilanne, mikä meillä on edessämme, ja komission kommenttienkin pohjalta on Meillä on nämä jatkuvat lähes vuotuisat, äh, anteeksi pyynnöt, miksi meillä on vaikeuksia antaa, myöntää vastuunvapaus. Muutama yleisempi kommentti. Ministerin kanssa on puhuttu paljon ja salista on puhuttu paljon joidenkin menoerien virheasteista. Me tiedämme, että 90 prosenttia noista tulee jäsenvaltioiden puolelta. Mutta Fjellnerin mietintö on ihan oikeassa, kun hän alleviivaa sitä, että komissio ei ole riittävästi ponnistellut sen, että se selvittäisi jäsenvaltioille, miten ne hallinnoivat heikosti varoja. Painotan myös sitä, että jäsenvaltioiden lisäksi alueet ovat vastuussa varojen käytöstä – ja komissio ei voi siirtää rahoitusvastuuta jäsenvaltiolle, kun virheet todetaan jäsenvaltioiden tasolla. Ymmärrän, mitä komission jäsen sanoo suhteessa parannuksiin, mutta olen erityisen huolestunut esimerkiksi kohesiovarojen suhteen virheasteesta. Ehkä me tarvitsemme tehokkaan sanktiomekanismia. Sitä meillä ei nyt ole. Ja tämä hommeen, kuinka paljon virheitä nyt tapahtuu ja kun virheasteet kasvavat, tätä asiaa ei voi jättää huomiota. Olen esittelijän kanssa, kanssa täydestä sydämestäni samaa mieltä, että komission täytyy tukea parlamenttia eri rahastojen yhteisten sääntöjen laatimiseksi ja että sääntöjen pitää olla mahdollisimman tiukat. Me Kuten ne totesin, meidän täytyy suhtautua nolla suvaitsevaisuudella virheisiin. Minä huolestuttaa tilintarkastustuomioistuimen äh, kommentit komission raportoinnin heikkoudet, ja tämä voi luottaa niiden suoritusarvioiden suhteen. Ja siksi on tärkeää, että ohjelmat arvioidaan riippumattomasti. Näin voimme ratkaista joitakin ongelmia, joita tilintarkastustuomioistuimen ja Fjellner ovat identifioineet. Sanoin tämän osittain johtopäätöksenä. Miksi ei ollut välttämätöntä jatkaa menettelyä, jonka ensimmäinen varhaisen komassa se aloitti? Että komissio teki budjettiarvion. Nyt tämä arvio on niputettu. Ja jos me suhtaudumme siihen vakavasti ja komissiokin suhtautuu vakavasti, niin kysymyksiin että kertomuksessa otetaan esille, niin meillä täytyy olla taho, joka keskittyy täysin siihen, että ohjelmat arvioidaan kunnolla, rahat käytetään kunnolla ja että veronmaksajan rahat käytetään hyvin. Kiitoksia kollega Bradburn. Uusia puheenvuoropyyntöjä tällä kierroksella ei ole, joten komission jäsen Chemetov pitäisi vastausta. Teillä on puheenvuoro. Kiitos näistä huomioista. Ja kiitos näistä, tai nämä kohdat, jotka tulivat esille keskustelussa, ovat tärkeitä kohtia. rahoitussuunnitteluvälineet, eh, rahoitusjärjestelyvälineet, puhuttiin hätäjarrusta. Nykyisen lainsäädännön mukaan meillä tällaista mahdollisuutta ei ole. Olemme yrittäneet ehdottaa jotakin muutoksia, jotka itse asiassa yhdistäisivät tämän rahojen käytön jäsenvaltiossa rahoitusjärjestelyihin, mutta lainsäätäjä, yhteislainsäätäjä ei sitä hyväksynyt. Eli kun valmistaudutaan seuraaviin monivuotisiin rahoituspuitteisiin, niin se voidaan ottaa huomioon ja tämä asia, sitä voitaisiin siinä yhteydessä tutkia. Ennakkorahoitus ja mahdollinen selvitys. Kuten esitin alustuksessani, niin, niin olemme valmiita esittämään analyysejä ennakkorahoituksesta vuosilta 2005-2010. Asia tässä on niin, että yleensä ennakkorahoitus ei ole virhealtis Tarkoitan, että virheaste ennakko rahoituksessa on yleensä alhaisempi kuin ennakkotaso välimaksuissa ja loppumaksuissa. Ja se on yksi syistä, miksi tilintarkastustuomioistuin myöskin päätti tehdä muutoksia metodologiaansa ja itse asiassa sulkea pois ennakkorahoitusta. näytteistään ja keskittyä vain väli- ja lopullisiin maksuihin, kun näytteitä valitaan tai tutkimusotoksia. Mutta olen täysin samaa mieltä sen käsityksen kanssa, että rahoitus on hyvin tärkeä osatekijä ja kriisin aikana itse asiassa sitä todellakin tarvittiin, rahoituksen tarjoamista jäsenvaltioille hankkeisiin, jotka olivat toimeenpanossa jäsenvaltioissa. Ja se, mistä on sovittu neuvotteluiden aikana – että miten käsitellään ennakkorahoitusta rahoitusasetuksessa on kompromissi, joka palvelee tuleva, tulevia toimia tällä alueella. Hankkeiden korvaaminen, siirtäminen, ehdotus seuraaville rahoitus, monivuotisille rahoituspuitteille on hyvin selkeä tässä ja siinä ei sallita käyttää tätä retroaktiivista takautuvaa lähestymistapaa projektien ja hankkeiden korvaamiselle. Ja jos yhteisvaltiot sen hyväksyvät, niin siitä tulee sääntö. Ja odotan yhteistyötä parlamentin kanssa tästä nimenomaisesta osatekijästä. Ja sitten tämä ongelma on ratkaistu tulevaisuudessa. Sitten vuosittaiset ilmoitukset. Lähestymistapa, jota komissio ehdottaa rahoitusasetuksen puitteissa, että täytyy sopia tai toteuttaa vuosittainen hallinnointiilmoitus äh, jäsenvaltiotasolla on ensimmäinen askel ja sitten kun on kerätty kokemusta, voimaan mennä kansallisiin tarkastuslausumiin. Se on se tapa, jolla saadaan aikaan edistystä tässä asiassa. Ja kaikki tiedämme, että jäsenvaltiomme ovat aika vastahakoisia edes tähän lähestymistapaan, jota esitimme. Joten odotan lähetä yhteistyötä parlamentin kanssa tässä asiassa niin, että nämä säännökset pysyvät rajoitusasetuksen uudistamisessa. Vuosittaiset yhteenvedot nykyisessä lainsäädännössä säädetään mahdollisuudesta jäsenvaltioille sanoa, että sopiiko heille se, että julkaistaan tai siis julkaista nämä vuosittaiset yhteenvedot. Jotkut niistä suostuvat siihen, mutta eivät kaikki. Eli tässä on kyse myös oikeuspuitteista asialle. Sitten nämä rahoitusvälineet, vakausmekanismi ja niin edelleen. Vakausmekanismin lainsäädännössä sanotaan hyvin selkeästi, että tilintarkastustuomioistuin tai sen edustaja osallistuu tämän tarkastuspaneelin jäsenenä toimintaan ja itse asiassa raha, jota vakausmekanismista käytetään, niin se on tarkastuksen alaisena niin, että tilintarkastustuomioistuin on täysin siinä mukana. Ja se on tärkeä osatekijä mielestäni. Ja sen myötä voimme varmistaa täysin avoimuus. Tämän välineen rahojen käytölle. Monet teistä mainitsitte aluekehitysrahaston vastaan sosiaalirahasto – Täytyy ottaa huomioon, että vuosi 2010 oli ensimmäinen vuosi, kun kaikki ohjelmat kohesion alueella itse asiassa lähtivät käyntiin. Eli summat, jotka kohesiopolitiikassa käytettiin, ne melkein kaksinkertaistuivat verrattuna aiempiin vuosiin. Kun taas virheaste itse asiassa, kyllä se kasvoi 5,8 taisi olla 7,6 prosenttiin 2010, mutta virheiden taso olisi merkittävästi pienempi kuin aiempina vuosina. Ja kun otetaan huomioon, että nämä ohjelmat äh, alkoivat toimia täysimääräisesti, niin, niin voimme olottaa, että tulevina vuosina pystymme vähentämään virheastetta. Ja sanktioiden osalta sanktioita käytämme hyvin aktiivisesti. Ja esittelijä myöskin mainitsi, että me Emme keskeyttäneet maksatuksia aluekehitysrahastosta 2010, mutta vasta tämän vuoden alussa komissio teki päätöksen äh, keskeyttää suuria rahasummia yhdelle alueelle. Ei miljoonia, enemmän se on yli miljardi euroa joten sanktiomekanismia sovellamme vakavasti. Ja itse asiassa, kun virheitä tulee esille, niin vaadimme ja varmistamme, että kaikki korjataan. Ja sitten sanktiot maksatusten keskeyttämisen tai jäädyttämisen muodossa niitä sovelletaan. Mutta todennäköisesti kestää jonkun aikaa ennen kuin edunsaajatkin ymmärtävät, että, että olemme vakavissamme, kun sovellamme tätä sanktiomekanismia ja, ja vasta sitten päästään siihen, että tilanne paranee. Takaisin perinnästä Komission yksiköt tällä hetkellä suorittavat tarkastusta jäsenvaltioissa takaisinperinnästä. Ensimmäisiä tuloksia tarkastuksista tulee jo pääosaston vuosikertomukseen vuodelle 2011. Ja tämän vuoden aikana sen loppuun mennessä – Laadimme raportin tämän tarkastuksen tuloksista ja sitten sen myötä tulee myös ehdotuksia siitä, että mitä voitaisiin parantaa takaisinperintäjärjestelmässä jäsenvaltiotasolla nykyisten oikeuspuitteiden sisällä, koska ehdotukset, joita teimme, nehän tulevat voimaan sitten vuoden 2014 myötä. Ja tietysti täytyy tehdä kaikkemme olemassa olevan lainsäädännön puitteissa, jotta voidaan tilannetta parantaa. Varmaankin olen nyt puhunut esille otetuista asioista. Sitten EUn osallistuminen YK-toimintaan, sekin oikeastaan on rahoituksen, rahoitusasetuksen asia, jossa ehdotamme, että perustetaan rahasto EUn puitteisiin, joten työ on vireillä ja nähdään sitten, mikä keskustelujen tulokseksi tulee, kun rahoitusasetuksesta keskustellaan. Nyt olen varmaankin vastannut kysymyksiin, joita tuli esille ja Kuten sanoin alustuksessa, niin olemme valmiita lähettämään konkreettisen kirjeen ja yksilöidä siellä ne toimet, joihin komissio ryhtyy lähitulevaisuudessa, jotta voidaan tarttua näihin prioriteettitoimiin, joita esittelijäkin valaisi. Kiitos komission Shemitar. Lopuksi vielä annan puheenvuoron Christopher Fjellnerille. Kiitos puhe puheenjohtaja ja kiitos herra Schmitter. Pitää sanoa, että se mitä te reaktioitte näihin toimintaharjoituksiin heijastaa tätä hyvää tunnelmaa tässä, mutta säännöt ovat yksi asia. Minä harjoitan tätä vielä kirjallisesti nähdäkseni, että komissio on aidosti sitoutunut monet kysymykset. Ja monet vastaukset, jotka puheessasi annoit, osa niistä on sellaisia, että niistä täytyy jatkaa keskustelua. Ja yksi niistä on vuotoisten toimintakertomuksiin liittyvä poliittinen vastuu. Minun täytyy keskustella niistä ja täytyy myös keskustella kollegoiden kanssa – mikä olisi kohtuullinen vastaus komissiolta? Ja täytyy keskustella herra Gairin kanssa vähän lisää, mistä hän löytää se lisäarvoa. Ja tarvitaanko juuri lisäarvoa? Otaisimmeko jotain, joka herra Gairi mielestä ei ole täällä? Minusta on kiinnostavaa, että komissio on ajatellut mallia, jossa komissio ja sen vastuu siihen huomioon. Ja ideana oli, että komission pääjohtaja kirjoittaa komission jäsenelle ja tämä on että mä tiedän, Minä on vaikea ajatella, miksi komission jäsenen olisi hankala sitten allekirjoittaa, että hän on ottanut tiedon vastaan. Mutta täytyy miettiä, mikä on kohtuullinen tasapainoinen ratkaisu. Ja toisekseen Kymmenen minuuttia sitten toimistoni sai sähköpostiviestin herra Osbornilta. Enpä tiedä, sanoiko Tanskan valtiovarainministeri suoraan, että jäsenvaltioiden täytyy keskustella meidän kanssamme siitä, miten jäsenvaltiot keskustelevat ja jaetusta hallinnosta, vai oliko se Bradbourne, joka sanoi, että brittihallinto liittyy siihen, että sanomme, että brittihallinto ei keskustella meppien kanssa. Tämän kokouksen aikana yksi josta on vastannut, että he ovat valmiita tapaamaan meidät keskustelmaan kanssamme. Se on hyvä alku. Nyt tarvitaan Espanjaa ja Italiaa. Katsotaan, saammeko lisää hyvää uutisia. Ja täällä mainittiin idea, että rahoitusjärjestelyssä pidettäisiin taukoa. Mietitään sitä. Tähänkin voidaan palata lainsäädännöllisesti. Se voisi olla relevanttia. Ja sitten ennakkorahoitus. Regaio on täysin oikeassa siinä, että tilanne on vähän haastava, kun meillä on poliittistakin vastuuta tästä. Me pyydämme asioita, että komissio tekee jotain ja sitten me voimme kritisoida. Jotenkin varojen täytäntöönpano reaktiona kriisin on tärkeää ja täytäntöönpanojen nopeuttaminen voisi olla tärkeää ja ennakkorahoitus on osa ratkaisua, mutta minusta on tärkeää, että että ennakkorahoitusta ei, ei käytä vain täytäntöön panon itsensä vuoksi. Minusta keskustelu ulkoistavusta ei ollut tyydyttävää, koska että komissio tulee tänne sanoa, että meillä on fantastiset luvut ulkoisessa toimissa. Ja kun sitten tarkastelemme lukuja, huomaamme, että ne ovat hyviä, koska sulta on kysymys ennakkorahoituksesta. Ja silloin ei ole samaa virheriskiä kuin loppu loppumaksujen tapauksessa. Eli asiaa täytyy seurata, jos teillä on erityisiä huolenaiheita. Kertokaa minulle. Neljänneksi, takautuvuus. En maininnut takautuvia projekteja juuri komission jäsen selittämistä syystä, koska silloin olisi meidän poliittinen vastuu siitä, että lainsäädäntökehikossa ei olisi takautuvia projekteja. Olen tunnustanut sen, että komissio, minä ja Geijer emme näe takautuvissa projekteissa eurooppalaista lisäarvoa. Minusta niitä pitäisi olla, jolle ilo, että komission jäsen oli samaa mieltä. Ja sitten Mollerin toivomus, että jäsenvaltioiden kertomukset julkaistaisiin, että ne olisivat julkaisia, on samaa mieltä. En, ole nä- en tiedä, mikä niitä arvo on, koska en ole nähnyt niitä, mutta jos niillä on arvoa, olisi hyvä julkistaa ne. Ja lopuksi rangaistusmekanismit, sanktiot. olen pannut merkille, mitä komissio sanoi sanktioista, että kestää aikaa sen, kun jäsenvaltiot ymmärtävät keskeytystä ja sanktioiden merkitykset, mutta ongelma on, niin, että komissiolla oli nolla keskeytystä tällä. Ja siksi meillä oli tämä outo keskustelu, kun me puhumme ää, äh, alustavista keskeytyksistä ja jatkuvista keskeytyksistä. Mutta odotan komission kertomusta takaisinperinnästä. On kiinnostavaa, että mietinnön jälkeen on aina tulossa lisätietoa, josta olisi mietinnön kannalta kiinnostavaa. Ja tuossa on sellainen asiakirja. Vähän on sääli, että tulevaisuus on aina kiinnostavampi kuin tulevaisuus ja menneisyys. Ja suurin osa kiinnostavasta tulee tämän harjoituksen jälkeen, mutta paljon kiitoksia. Siinä se. Lähtäkää minulle tarkistuksia. Ja, vielen Dank äh, an den Berichterstatter. Kiitos esittelijälle. Aikataulu on selvä. Tarkistukset 5. maaliskuuta mennessä ja äänestys 26. maaliskuuta suunniteltu. Tämä kohdan käsittely päättyy. Kiitos komissiosen Shemeta. Tähän keskustelin kanssamme näistä teemoista. Toivottavasti myös tai iloisina seuraavastakin tapaamisesta täällä valiokunnassa. Okei, okay, wir können dann in der Tagesordnung gleich äh, fort. Voimme jatkaa esityslistan mukaan. Kohta seitsemän, vastuuvapaus 8, Euroopan kehitysrahasto. Esittelijä Martin Ehrenhauser. Myöskin tässä tarkistusta jättämisen määräaika 5. maaliskuuta ja äänestys 26 esittelen puheenvuoro, jos hän niin toivii. Voimmeko odottaa kaksi minuuttia, kunnes herrasväki, joka haluaa lähteä, on päässyt ulos? Um 18.30 würde ich dann bitten, dass wir die Gespräche vielleicht nach außen verlegen. Genau. So, ich glaube, ich glaub, okay. wir können Gut. fortfahren. Bitte schön. Nyt varmaan voidaan hyvin jatkaa. Yritän puhua niin kovalla kuin mahdollista. No, alkuun tärkein vastuuvapaus. Suosittelen valiokunnalle antaa vastuuvapaus. Vuodesta 2010 ei ollut mitään epätavanomaisia tuloksia, jotka olisivat johtaneet toisenlaiseen johtopäätökseen, mikä kuitenkin on itsestään että nämä ikivihreät, niin kuin Mulder niistä puhui, niin ne ovat tietysti olemassa. Miten tällaisia ikivihreitä käsitellään? Evergreens, evätäänkö vastuuvapaus? Mielestäni valiokunta tekee hyvin, kun valitsee konfliktinsa tiettyjen instituutioiden kanssa viisaasti ja tässä odottaa mahdollisesti 2020, että näihin ikivihreisiin voidaan puuttua. Miksi 2020? Suuri teema, koska aina puhutaan kehitysrahaston integroimisesta EU-budjettiin. Minun mielestäni suuri mahdollisuus menetettiin toteuttaa tämä 2014-2020 puitteissa, mutta komissiolla on ihan oikeastaan hyvä syy, miksi näin ei ollut. Se on kotonoussopimuksen loppuminen, joka on 2020, ja sitten meillä on mahdollisuus toteuttaa se silloin vielä. Sitten kuitenkin valiokunnalla pitäisi todellakin ottaa kaikki mahdolliset äh, keinot äh, harjoittaa painostusta, että näin todellakin saataisiin tehtyä lopulta. Sitten tietysti virheaste on aina esille tuleva teema. 2010 se oli 3,4 prosenttia tältä osin. Se on 2 prosentin olennaisuuskynnyksen yläpuolella. Komissio on aina argumentoinut, että kun on, tarkastellaan pitkää ajanjaksoa, niin suurin piirteinhän se virheaste on ollut stabiili, jossa tietysti kuitenkin sanoa, että ei tavoite voi olla se, että virheaste on stabiili, vakaa, vaan tavoite täällä välikunnassakin pitää olla se, että se pienenee ja komission toimet eivät ole siihen johtaneet viime aikoina. Mitä sitten jäännösvirheasteeseen tulee, niin komissio puhuu siitä, että se on Kahden prosentin olennaisuuskynnyksen alapuolella selvästi, mutta komissio ei ole pystynyt tähän mennessä vielä anta, määrittelemään selkeitä indikaattoreita tai sanomaan selvästi, että miten se tähän tulokseen on tullut. Se määrittelee vain indikaattoreita juuri, jotta rahoitusvaikutukset jäännösvirheessä voitaisiin tunnistaa. Tässä selkeä vaatimus esittelijän ja meidän puoleltamme, että 2013 vuoteen mennessä nämä kavaindikaattorit täytyy todellakin myös toteuttaa. Valvontajärjestelmästä vielä lyhyesti. Tästä täytyy todeta, että se on vain osittain tehokas. Euroopan unionin komissio on aina ehdottanut tai yhä uudelleen ehdottanut toimia, mutta täytyy sanoa, että nämä toimet hyvin rajoitetusti ovat toimineet komissiolta vähän myöhään, mutta kuitenkin nämä ulkoiset hallintoraportit on saatu. Pieniä askeleita ne on todellakin saatu. Luemme ne nyt tarkemmin läpi ja tuomme tarkoitusehdotuksia näiden raporttien perusteella. Toinen ikivihreä on tämä budjettiapu Haitilla. Olimme, siellä pystymme tematisoimaan tätä asiaa. Se on ikivihreä ollut jo 20 vuoden ajan ja täytyy nyt sanoa selvästi, että itse asiassa se koko ketjussa suunnittelusta toimeenpanoon, valvontaan ja tilintarkastukseen, niin tämä väline äh, aiheuttaa paljon virhettä tässä täytyy saada aikaan perusteellinen reformi, niin kuin itse olemme nähneet, niin myös Haitissa. Se on hyvin tärkeä väline ollut, jotta yksittäisille valtioille voidaan asettaa reformipainetta, että tätä välinettä käytettäisiin tehokkaammin ja selkeämmin määritelmät, mihin raha käytetään. Ja sitten ollaan pysyvässä vuoropuhelussa valtion kanssa, jolle apua annetaan, että tässä järkevä ja tehokas toimeenpano voidaan saada aikaan. Sitten vielä investointiväline, investointipankki. Tässä olen pyrkinyt katsomaan asiaa kriittisemmin kuin ehkä jotkut muut esittelijät aiemmin. Minun näkemykseni mukaan on joitakin asioita, joita tilintarkastumielestä pitäisi tutkia tarkemmin. Esimerkiksi mitä tulee rahavirtaan, jäsenvaltio, EIB, yksittäinen pankki. Mielestäni se on pitkä tie ja se, pitäisi, se voitaisiin toteuttaa tehokkaammin avainsana. Pankkisalaisuus, siinäkin on monia kysymysmerkkejä. Meidän ehdotukset tässä mietinnössä on erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimelta, jossa tutkitaan vaikuttavuutta ja tehokkuutta rahojen käytössä, jotka siis maksetaan investointipankin kautta ja kehitysrahastoista tuleville rahoille. Ehkäpä lopuksi vielä lyhyesti, joka oli myös Haitin matkalla teemana, se on hyvin tärkeä teema. Linkin ja Relief, että saadaan siirtymää humanitaarisesta avusta kehitysapuun saumattomasti, eli DEFCON ja EHON välillä toisaalta ja komission sisällä link, saadaan parempi linkitys aikaan ja että koordinaatio olisi vieläkin parempaa. Tämän verran esittelijän puolelta haluan kiittää sekä komissiota että tilintarkastustuomioistuinta että Euroopan investointipankkia yhteistyöstä. Yhteistyö oli kitkatonta. Ne tukivat meitä aina silloin, kun se oli mahdollista. Sitä suuret kiitokset ja odotan kollegoiden kommentteja. Ja vielen Ehrenhauser. Kiitoksia herra Ehrenhauser. Onko puheenvuoropyyntöjä valiokunnan puolelta? Kollega Kaija. Kiitoksia. Kiitoksia ensinnäkin esittelijälle hänen tekemästään työstä. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Olen minäkin kyllä vähän pettynyt siihen, että komissio ei ole ollut halukata, halukas siirtämään kehitysrahastoa kokonaan Euroopan talousarvion komission asiakirja viittaa 2020 talousarvioon, tai talousarvio näkymiin vuoteen 2020, olemme pitkään jo minunkin ryhmäni nimissä vaatineet sitä, että koska me kerran maksamme kehitysrahaston toiminnan, me tarvitsemme selvyyttä myöskin sen toimintaan. Ja näissä olosuhteissa se pitäisi saada parlamentaarisen valvonnan alle. Näin ei tälläkään kertaa käy, tätä pahoittelemme kovasti. Olin esittelijän kanssa tässä samaa mieltä. Olin myöskin samaa mieltä siitä, että silloin kun on kyse tarjouskilpailuista ja aikarajoista sopimusten allekirjoittamisen yhteydessä, tähän liittyvät virheet huolestuttavat meitä. Tässä pitäisi ryhtyä seuraamuksiin, niin kuin esittelijäkin ehdottaa. Eri virhetasot kun otetaan huomioon ja mitä virheisiin tai virhetasoon tulee, tilintarkastustoimioistuin on kiinnittänyt huomiota tähän ja tarkastellut tilannetta hieman eri näkökulmasta. Tietystikin on katsottu, miten komissio on toiminut, mutta me pitäisimme hyvänä, mikäli nyt luotaisiin jonkinlainen mekanismi, jonka avulla voitaisiin paremmin pystyä vertailemaan tilanteita keskenään Olemme täysin samaa mieltä myöskin esittelijän kanssa siitä, että mitä budjettiapuun tulee. Täällä pitää kyllä tehdä jotakin. Martin Ehrenhauser viittasi Haitin valtuuskuntaan sen toimintaan Haitin alueelle 62 miljoonaa on annettu Haitille maanjärjestyksen jälkien korjaamiseen ja myöskin perushallinnon ylläpitämiseksi. Euroopan unioni on yhä uudelleen esittänyt toiveensa, että kehityspolitiikan avulla vahvistettaisiin tätä suoraa budjettitukea ja paremmin pystyttäisiin valvomaan ja saataisiin enemmän avoimuutta ja demokraattista valvontaa paikan päälle valvontaa, joka olisi riippumatonta tilintarkastustoimistojen toiminnasta. Tämän toiveen esittäisimme komission suuntaan. Voisiko komissio ehkä kehittää tällaista välinettä, jolla tämä voitaisiin toteuttaa käytännössä. Tämä olisi oikein hyvä asia. Ja tämä vähentäisi myöskin niitä riskejä, jotka liittyvät tähän toimintaan. Tai ainakin riskit olisivat paremmin nähtävissä. Tilanne olisi helpommin seurattava. Tässä oikeastaan kaikki, mitä halusinkin sanoa omalta osaltamme tähän mietintöön. Muutoin Haluan vielä kerran kiittää esittelijä. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro Holmajerille. Olkaa hyvä. Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ensiksi tästä yksityiskohtaisesta ja hyvin pitkälti hyvin tasapuolisesta mietinnöstä. Tässä ovat tyypilliset ongelmaasettelut, asettelut joista on aina keskusteltu ja joita tietysti voida poistaa kädenkäänteessä tai edes korjata. Budjettiavussa minulla on se vaikutelma, että komissio sen piipalks on todellakin yrittänyt tiettyjä kysymyksen asetteluita soveltaa niin kuin mekin budjettitarkastusvaliokuntana olemme vaatineet ja erityisesti prosessihallinnointi ja että hankkeita seurataan tarkemmin ja että se otettaisiin keskiöön. Mieluummin kuin, että on puhdas tämä säännönmukaisuus rahoituksessa ja hallinnoinnissa. Ja erityisesti tarkasteltaisiin, että ovatko hallinnot, pystyvätkö hallinnot toteuttamaan hankkeet todellakin ja valvoimaan niitä kunnolla, että rahat eivät virtaa muihin tarkoituksiin kuin mitä me olemme tavoitteeksi asettaneet. Sen vuoksi onkin oikein, että budjettiapu pysyä siinä, jota käsittelemme, koska jos näin emme tee, niin se on yksinkertainen mekanismi. Kehitysapuun annetaan toisen budjet, valtion budjetin pyydettiin rahaa, hoitakaa sitten asian, mutta kyllähän meidän enemmän täytyy tai täytyy saada aikaan kontrollimekanismeja ja käydä enemmän keskustelua näiden maiden kanssa, jotta asiantila voidaan parantaa ja että todellakin saadaan sellaisia tuloksia aikaan siellä kuin haluamme. Olen samaa mieltä käsityksestä, että olisi ollut kovin toivottavaa, ja varmaan kaikki ryhmät ovat sitä mieltä, että kehitysrahasto saataisiin integroitua ihan normaalisti budjettiin, ja, mutta kun kotona sopimuksen vuoksi se tehdään 2020, se tehdään, niin sinnehän on kovin pitkä aika, se täytyy sanoa. Ongelmahan on edelleen, että Meillä on yhä eri osia, joissa on eri hallintoja. Osasta ollaan täydessä vastuussa, osasta puolittain vastuussa ja kolmannesta osasta emme ole vastuussa, koska siitä jäsenvaltiot vastaavat suurelta osin. Eli tästä, tämä ei tehokkuutta paranna. Ja se valtiossakin pitäisi miettiä, että miten, missä määrin tämä on tehokasta, että jokainen valtio että kullakin maalla on omia kehitysprojekteja maiden kanssa, joista EUlla on myöskin kehitysprojekteja samaan aikaan muilla jäsenvaltioilla, eli tässä tehokkuutta voitaisiin selvästi vielä parantaa, tai ainakin keskustella. Se, että EIBn kanssa keskustellaan intensiivisemmin projekteista, niin 65, 64 kohtia katson tässä tarkemmin niistä ottaisin nämän keskusteluun, koska siinä puhutaan kansalaisjärjestöistä. Nehän mainitaan todisteena siinä, että EIB, investointipankki, siinä puhutaan niistä yrityksistä, jotka ovat korruptioepäilyn alla ja joissa on rahanpesyepäilyjä. Tästä haluaisin, tässä minun kiinnostaisi lähemmät tie, tai tarkemmat tiedot, että mikä on tässä kansalaisjärjestöjen asema, että onko tällaisia virheellisiä maksuja, onko ollut yhteyksiä eib Se on tietysti mielenkiintoista, koska tällaista ei saa tapahtua 68, 78 kohdassa täytyy todeta, että mietintö käsittelee ongelmia, jotka ovat selkeästi meidän valvonta mandaattimme ulkopuolella. Sen käsittelemme asioita, bonusmaksuja investointipankissa sen johdolle, käsittelemme todetaan, että näiden velkojien korkoasteista ja, ja niistä, joiden korkorasitus dramaattisesti nousee. tässä vähän kysyn, että onko tämä meidän talousarvio valvontamandaatin puitteissa. koskeeko se avunantajia, avun vastaanottajia. Eli kohdat 68-72, niin kyllä oikeasti ovat meidän tehtävämme, tehtävänantomme ulkopuolella, vaan ovat yleisiä arvioita maailman tilasta. Ja e peistä, ovatko ne sattuvia, niin sitä, sitä voimme keskustella, mutta suurinta osin voimme eh, olla samaa mieltä tietysti, että vastuuvapaus annetaan, niin siitä olen samaa mieltä. Kiitoksia kollega Holmer, jos ymmärsin oikein. Olette sitä mieltä, että bonusmaksujen mukaanottaminen EIPssä on hyvin laaja tulkinta kehityksen käsitteelle. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Missä tämä luettelo oli? Ulle Schmidt, kyllä. Thank you, miss. Kiitos puheenjohtaja. Olin Sämpiössä viime viikolla. Ja siellä kommentoitiin korruptioon liittyvää surveitutkimusta ja sambialaisten mielestä kaikkein korruptoituneita olivat maan omat poliitikot. poliitikot, poliitikot. Pitää olla erittäin varovaisia lähettää signaalia täältä, että kehitysmaiden omien poliitikkojen ja hallitusten täytyy kantaa enemmän vastuuta kehitysavusta. Kiitän esittelijää. Mietintä on hyvä. Olen samaa mieltä lähes kaiken kanssa. Totta kai tämä pitäisi kytkeä omaan budjettiin, se on olennaista. Sitä ei pidä kommentoida enempää. Haluaisin kuulla argumentit liittyen budjettitukeen. Mietintö suhtautuu budjettitukeen erittäin kriittisesti. Voin ymmärtää sen. Toisaalta, jos me haluamme maiden hallitusten vastuullistuvan, ja jos meillä on valvontavaltaa, voimme toimia tehokkaasti. Ymmärrän ongelmat, mutta argumentit täytyy tuntea paremmin, koska jos kehitysmaiden ihmisten kanssa keskustella, erityisesti erittäin köyhien maiden kanssa, he ovat sitä mieltä, että tämä on tehokas lähde, mutta sitä täytyy tarkastella. Ehkä me itsekin olemme vastuussa jossain määrin EUn toimielimet ja niin poispäin. Ehkäpä EU-viranomaisten ja kentän, kentän ihmisten valvonta, jolla on rajoitteensa. on haluaisin ainakin kuulla argumentit. pitäisi olla erittäin tiukkana suojella pilliin puhaltajia. Tämä keskeinen alue. Meidän täytyy saada tietoa. Meidän täytyy olla niitä, jotka puoltavat pelin poikki. Meidän pitäisi myös olla kumppanuusperspektiiviä, kuten aikaisemmin sanoin. ja pariisi akra menettelyä joka lisää tilivelvollisuutta. Olin Busanissa, jossa keskusteltiin joulukuussa avun tehokkuudesta. Siellä kumppanuus ei ainoastaan kansalaisjärjestöjen kanssa, vaan myös yritysmaailman kanssa on olennaista. Ja lopuksi puheenjohtaja. On tärkeää painottaa, että me annamme paljon kehitysapua. Eniten apua. Mutta onneksi se ei ole suurin tulonlähde osaamisen kehitysmaissa. Kauppa ja yksityiset investoinnit ovat yhä tärkeämpiä. Tämä on tietysti oikein hyvä asia. Meidän täytyy varmaan uudelleen arvioida kehitysapuamme tämän tosiasian edessä, mutta kiittäisin esittelijä hyvästä mietinnöstä. Minulla ei ole ongelmia. Ja vielen Dank, äh, kollega Ole Schmidt. Kiitoksia, kollega Ole Schmidt. Sitten seuraavaksi Aijala Sender. Si, eh, en Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Mikäli sallitte, tarttuisin tähän huomioon, joka liittyy liittyi taloudelliseen tukeen. Tietystikin olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, mutta haluaisin pienen selvennyksen. Mehän tiedämme, että suhtaudumme yleensä hyvin kriittisesti ja varovaisesti tähän kysymykseen, mitä taloudellisen tuen suhteen kannattaisi tehdä. Vierailin viime viikolla Mauritaniassa ja esitin matkan aikana kysymyksen, joka liittyi vallankaappaukseen ja vallankaappauksen jälkeen vallinneeseen tilanteeseen ja taruiseen tukeen, joka jäädytettiin vallankaappauksen jälkeisinä päivinä lukunottamatta humanitaarista apua. Tietystikin tämä tarkoittaa sitä, että jotkut hankkeet jouduttiin keskeyttämään ja kestää aikansa ennen kuin ne saadaan uudelleen liikkeelle – Lähetystön henkilökunta katsoi, että on erittäin tärkeää, että taloudellista tukea rajoitetaan tarvittaessa ja vallankaappauksen jälkeen. Mikäli vallankaappaus on selkeästi rikkomus demokratiaa vastaan, tämä on aivan asianmukaista, mutta yksi ongelma, joka maassa syntyi tämän myötä, oli ongelma, joka liittyy oikeuslaitoksen toimintaan. toimintaan. Taruisen tuen kautta voidaan varmistaa se, että komission henkilökuntakin pystyy paremmin tarkastelemaan sitä, mihin rahat käytetään, ja valvonta toteutuu paremmin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että komission henkilöstö pystyy auttamaan ja antamaan ohjeistusta muun tyyppisen tuen yhteydessä valvonta on paljon vaikeampaa, esimerkiksi hallintorakenteiden pystyttäminen ja toimintavalmiuksien parantaminen, tämän suhteenvalvonta on vaikeampaa. Tiedämme, että kannattaa suhtautua aina varovaisesti, niin kuin esittelijäkin totesi tällaiseen tukeen, mutta tämä on kuitenkin erittäin hyödyllinen tukiväline. Sen avulla Euroopan unionilla on ikään kuin tilaisuus tai mahdollisuus tarkastaa niitä rakenteita, jotka toimivat paikan päällä, ja unioni voi olla myöskin paljon tiukempi, kun se antaa suosituksia ja parannusehdotuksia tämän tyyppisen tuen yhteydessä. Kollegin Ajala Kiitos kollega Ajala Sender. Tuli muutama kysymys, joihin ehkä komissio voi antaa vastauksen. Herra Hosenhauser. Vorsitzender, ehm, Kiitoksia. Voin puhua tänään Saksaa, kun on melkein pelkästään saksalaisia jäseniä paikalla. On täällä paljon muitakin vielä jäseniä. Entschuldigung bitte, Herr. Sano puheenjohtaja. No leikkisikseen. Haluaisin kiittää esittelijää ensinnäkin siitä, että hän ehdottaa vastuuvapautta ja tämä on hyvin rakentava ja reilu mietintö, jonka hän on esittänyt. Ja heti alkuun haluaisin sanota, että monien suositusten kanssa olemme täysin samaa mieltä ja myös moniin on onkin jo ryhdytty. Tänään voin niistä kertoa yksityiskohtaisesti, eikä tulee siihen mahdollisuus toisen kerran, erityisesti budjettituesta, jossa itse asiassa harkitaan, että voidaanko järjestää siitä kuulemistilaisuus, jossa voimme paljon tarkemmin selittää, että miten se itse asiassa toimii. Ja uskon, että tiettyjä yllätyksiä tulisi esille Ihan esimerkkinä vain mainitsisin, että tänä vuonna, ei kun 2011, suhteellisen suuria summia välitämme ERDFlle, joita ei ole enää maksettu vuoden lopussa, koska ehtoja ei näissä maissa enää täytetty. Se on hyvä, että osoittaa, että näiden maksuehtojen kanssa ollaan hyvin tiukkoja. Ja hyvin suuria summia on, joita ei ole maksettu, kun kumppani, vaikka kumppanihallitukset odottivat ne saavansa. Sillä on vaikutuksia. Se kaikki täytyy, tai sitä kaikkea täytyy tietysti tutkia hyvin tarkasti. Mutta vielä siihen tulisin, että haluaisin sanoa esittely, että tietysti vuoteen 2020 emme odota ennen kuin nämä ikivihreät on saatu pois päiväjärjestyksestä, ei siitä voi olla kyse vaan monet näistä asioista, niihin tartutaan ja edistystä saavutetaan ehkä ei niin nopeasti kuin voitaisiin toivoa, mutta ikivihreitä ei pohdita vuoteen 2020 asti, siitä olen varma. Mitä tulee sitten tähän kysymykseen virheasteesta, olemme alkaneet juuri hyvin laajan tutkimuksen, että selvitämme itse selvästi, että miten nämä, tämä voidaan mitata vielä tarkemmin. Tietysti tilintarkastustuomioistuimen kanssa tehdään tätä myös yhdessä, mutta olemme it, meillä itsellä on suuri intressi juuri selvittää tämä kysymys, että miten voi olla, että vuodesta toiseen on, tai vuodesta toiseen on suurempi virheästi, kun on kaikki toimii ryhdytty, että saataisiin sitä alemmaksi. Eikä tietysti ihan selvä, että ei voi olla vakautumisesta kyse, vaan se täytyy aleta se virheasteen. Siitä olemme varmasti samaa mieltä. Ehkäpä pari sanaa vielä budjettiajusta nyt kuitenkin. Tilintarkastustuomioistuin itsekin on nyt eh, todennut, että budjettiapu on hyvä väline ja ollaan saatu suurta edistystä aikaan riskinarvioinnissa toisaalta ja toisaalta siinä, kun arvioidaan valintakriteereitä, jonka seurauksena maa saa budjettiapua. Ja juuri on annettu tiedonanto, jossa ehdotamme lisää valintakriteereiden ottamista käyttöön, nimittäin avoimuus ja budjettivalvontakumppanuus maassa. Vain kun budjettivalvonta ja avoimuus ovat kunnossa parlamentin kautta ja se on taattu, niin sitten kyseinen maa voi ylipäätänsä saada potiapua tulevaisuudessa. Se on lisäksi siihen kaikkeen työhön, jota on tähän mennessä tehty jotta julkisten rahojen hallinnointia voidaan parantaa. Ja siellä on myöskin tärkeää todeta, juuri että siksi kun annetaan budjettiapua, ja budjettiapuohjelmat toimivat vain silloin, kun julkisten rahojen käyttöä parannetaan, niin sitten jonkun vuoden jälkeen voidaan todeta, että ei pelkästään budjettiapu ollut menestyksestä, vaan myös julkinen rahoja, rahojenhallinta, hallinnointi kumppanuusmaassa on parantunut. Se on erittäin toivottava sivuvaikutus. Tämä voidaan osoittaa. Yhdessä multilateraalisten finanssiinstituutioiden kanssa on kehitetty mittausvälineitä, jotta hallinnon ja valvonnan laatua voidaan kvantifioida. Siinä mielessä uskon, että budjettiavussa jo viime vuosina on ryhdytty moniinkin toimiin. Muuten kaikki kaikki meidän sisäiset suuntaviivamme ja ohjeemme kaikille osa, osallistujille ovat saatavilla internetistä. Kaikki voivat siis katsoa, että miten tiukat suuntaviivat ovat, miten niitä täytyy soveltaa. Ei siellä ole mitään salatiedettä. Sen teemme myös sen vuoksi, koska haluamme, että kumppanuusmaissa myöskin julkinen yleisö voi ymmärtää, mitä tehdään. Ja ehdotamme lisäksi, että tulevaisuudessa julkaistaan maksatukset. Aiemmin näin ei ole ollut, että kumppanuusmaassa, kun hallitukselle annetaan 30-40 miljoonaa, niin että se julkaistaan, tulevaisuudessa julkaistaan niin että kansalaisyhteiskunta, parlamentti tietävät, aha, nyt on tullut juuri 50 miljoonaa. Ja sitten tietysti voi esittää kysymyksiä. No, ihan lyhyet huomiot siis riittävänevät nyt, mutta kannattaisi ehkä varmastikin palata asiaan. Ehkäpä yksi sana vielä valvonnasta ja virheasteesta meillä on tässä laaja kirjo toimenpiteet otettu käyttöön. On uusi valvontapyramiidi, uusia jatkokoulutusohjelmia henkilöstölle, joita jo toteutetaan ja jotka varmasti antavat panoksensa siihen, että vaiheittain, asteittain voimme taata paremman valvonnan. On tietysti tällainen vastavaikutus. Se koskee kustannuksia valvonnassa ja se koskee myös yhteistyötä yhdistyneiden kansakuntien kanssa. Kun vaatimustasoa nostetaan, niin sitten tiettyjä asioita voidaan tehdä ollenkaan ja tämä vastavaikutus tietysti täytyy ottaa huomioon. Joskus ei voida asioita tehdä muuten kuin, että tehokkuus syystä tai jostain muistaan syöstä, niin johonkin ohjelmiin ryhdytään. Ja juuri YK on kanssa tämä on yksi niistä ikivihreistä, mutta tässä juuri ollaan saamassa edistystä aikaan. Siinä on mahdollisuus YK on kanssa saada tämä ongelma pois päiväjärjestykseltä tulevaisuudessa. No, tämän verran riittäisi tällä kertaa ja vielä kerran kiitteisin esittelijää, että huolimatta näistä huolenaiheista, joita on esitetty, niin että silti tämä vastuuvapaus on annettu. Kiitos. Komission lausunto kuultiin. Kiitoksia herra Perunenhauser. Ja sitten lopuksi vielä esittelijälle puheenvuoro. Olkaa hyvä herra Jarenhauser. Kiitoksia. Rova Kresli tässä vilkuilee sillä silmällä, että hän haluaisi jo puheenvuoron. Tietysti Yritetään saada esitellistä annetussa loppuun. No ehkä sitten lyhyesti kommentoin Rouva Holmairin kannanottoa. Tämä on todellakin tämä poliittinen mietintö ja kysymys, missä määrin kehityspoliittiset instrumentit myötävaikuttavat vakauden ja kehityksen aikaansaamiseen maissa. Tämä on tietystikin kysymys, joka kannattaa esittää. Minä katson, että tällaiset yleiset huomiota pitäisi ehkä myöskin ottaa huomioon tämän mietinnön ottamisen yhteydessä. Kiitos kaikki muu sitten jatkomenettelyssä, jota voimme päättää tämän kohdan käsittelyyn ja tullaan seuraavaan kohtaan numero kahdeksan. Virkamiehen sovellettavat helkinnöstösäännöt ja on ennen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot. Tässä esittelemme on Inge Gressle, ja tässä heti puheenvuoro esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia. En nyt halua käyttää liikaa aikaa, koska tämä on ainoa vali- valiokunta, joka pystyy riittävästi saamaan kokonaisvaltaisen kuvan tilanteesta. Olen laatinut kaksi asiaa. Ensinnäkin työasiakirja, joka on toimitettu teille kaikilla kielillä. Kyse on henkilöstösäännön uudistuksesta ja minä haluaisin suunnitella, suositella teille tätä asiakirjaa. Tässä on ensinnäkin minun yleiskatsaukseni tähän uudistukseen. Tämä koskee kaikkia toimielimiä, ei pelkästään Euroopan unionin toimielimiä, vaan myöskin tämä koskee palkkoja ja muita seikkoja. Ja tässä on vertailukohdaksi otettu Parlamentin edustajien palkkaisi tarkasteltu ADAST-virkoja ja yksi kolmasosa virkamiehistä ansaitsee enemmän kuin parlamentin jäsenet. Ja tämäkin kannattaa sanoa näin kättelyssä. 55 000 henkilöä kuuluu tämän uudistuksen piiriin. Ja toisessa kohdassa puolestaan tarkastelen tehtyjä päätöksiä toistaiseksi. Ja aina kun on uudistettu henkilöstösääntöä, Äh, tämä, tässä on tarkastettu myöskin vastuuvapauskysymyksiä. Tämä on tässä mainittu ja sitten on pohdittu myöskin sitä, mitä uusi esitys tekee tai jättää tekemättä. Tämä tässä mukana. Tässä on nytkin sekä, jotka on saatu jo aikaan, säästötoimia ja tiettyjä etuisuuksia on poistettu. Talousarvion valvontavaliokunta on vaatinutkin tätä. Muistan, että, että valiokuntamme on tehnyt päätökset neljän kohtaan tai neljän otteeseen vaatinut muutoksia ja täysistunto on nämä hyväksynyt. Tässä on otettu huomioon mukaan sellaiset sekä joita valiokunta on vaatinut, mutta täysistunto ei hyväksynyt. Hienoa, että komissio on ottanut tämän uudelleen esiin. Katson, että on erittäin tärkeää, että mennään hieman pidemmälle kuin mitä täysistunto on jo päättänyt. Ja pyrin tässä myöskin kertomaan teille, mitä minun mielestäni vielä pitäisi tehdä. Olisi hienoa, mikäli jos, joskus tyhjentävästi keskusteltaisiin siitä, mitä virkamieskoneiston pitäisi saada aika, mitä sen kuuluu tehdä esimerkiksi ylennysjärjestelmä, se pitää kunnolla uudistaa. Ja sekä, joka on valikunnan kannalta on erittäin tärkeä, on ilmiantajien kohtelo Tämän osalta ei ole mitään ehdotettu, eikä tämä, tätä asia ole helppo ko- korjata kuntoon. Ja olisi, minä tulen tekemään parhaan, että voin ehdottaa teille jotakin tässä suhteessa. Sitten viidennessä kohdassa pyrin perustelemaan omat tekemäni muutosesityksi. Miksi minä esimerkiksi katson, että tietoyhtiötoimet täytyy tehdä esimerkiksi matkapäivät kotimaahan Kaikkialla maailmassa EUn diplomaateilla on kaksi matkapäivää vuodessa ja Brysselin virkamieskoneiston osalta edelleenkin komissio 3-6 päivän matkapäivä korvausta. Minun mielestäni onko sieltä takahikieltä tai maailman toisesta äärilaidasta sitten pitempi matka mukaan kotimaahan kuin Brysselistä. Miksi näitä matkapäivänä on paljon? Uudistusehdotus pitää sisällä jotakin ehdotuksia, joiden suhteen meidän täytyy suhtautua varovaisesti. Tässä nyt annetaan mahdollisuus, että tekee ylitöitä ja sitten saa tästä korvauksia ylimääräisenä lomapäivinä. Tämä liukuva työaika ja sitten tästä ylityöstä koituvat korvaukset saattavat johtaa 24 ylimääräisen vapaa-päivän muodostumiseen nämä ylityökorvaukset pitää täsmentää tarkemmin ja rajoittaa ylityömahdollisuutta paljon tiukemmin. 12 päivää pitäisi olla tämä maksimi vapaa-aika korvauksen ylityöstä. Ja täytyy muistaa, että tätä uudistusta ei näin saa päästään lävitse, koska tässä ihmisillä on aivan liian paljon vapaata. AD9 eteenpäin pitäisi hoitaa ylennykset, taikka pikemminkin tämä ylityö kysymys sellaisena, että ylityö katsotaan kuuluvan mukaan työaikaan. Eli sitten ei saisi näitä ylityövapaita Lisäksi EUn toimielimissä on 18 tällaista pyhäpäivää tai päivää, jolloin EUn toimielimet ovat kiinni. Yhdeksän niistä ei ole mitään pyhäpäiviä, vaan ne ovat ylimääräistä maksullista vapaata. Ja kun lasketaan liukua työaika ja nämä päivät mukaan, niin ihmiset viettävät kovin vähän aikaa työpaikallaan. Minun mielestäni tätä pitäisi vähentää neljällä päivällä näitä ylimääräisiä lomapäiviä. Ja otetaan huomioon myöskin ne työntekijät, jotka toimivat kolmansissa maissa. Automaattiset ylennykset sitten. Tällaisen ikälisän saaminen pitäisi hoitaa siten, että näitä ei saisi kahden vuoden välein, vaan kolman vuoden välein, koska kyse on kuitenkin keskimäärin jopa 740 euron kolotuksesta joka toinen vuosi ja AD9 eteenpäin tai pikemminkin AD12 palkkaluista eteenpäin, jolloin ihmiset saavat noin 10 000 euroa kuukaudessa, pitäisi ylennyksen ehtona olla toimiminen johtotehtävissä. Sitten kohdassa E viittaan liitteeseen 10. Kyse on maissa toimivista virkamiehistä, esimerkiksi edustustyön henkilöstöstä kolmannissa maissa – Usein tämä henkilöstö on pois työpaikaltaan, olipa sitten kyse lomasta tai muista vapaapäivistä, ja olen laatinut tilastoa vapaapäivistä. 53-59 vapaapäivää vuodessa. Ja sitten mikäli verrataan tilannetta esimerkiksi Saksan ulkoministeriön henkilöstöön tai iso britannian ulkoministeriön henkilöstöön, minun täytyy kyllä sanoa, että kummassakin tapauksessa – vapaa-päiviä noin kolmas osa vähemmän. Ja kuitenkin ihmiset tekevät työtä samoissa, samoilla paikkakunnilla ja hekin joutuvat vaihtamaan kotipaikkaa jatkuvasti. Ja tämä on hyvin vaikeaa perustella. Ja kun tarkastellaan brittitilannetta, brittidiplomaattien vapaa-päiviä, heillä on 30 päivää vapaata, Saksan ulkoministerin henkilöstö on niin ikään 30 päivää, joten 12 päivää vähemmän kuin EUn virkamiehillä – jo heti aluksi, ja mikäli minut vaikea nyt puuttua tähän, mutta kun teen johtopäätöksen, ja luen, mitä kaikkia vapaapäiviä on olemassa, niitä voi olla jopa 108 vuodessa, kun lasketaan kaikki yhteen. Niitä mä muistutan enemmän puolipäivätyötä. Uskoakseni meidän pitäisi näiden vapaapäivien suhteen todellakin tehdä jotakin, koska muuten me ei ikinä saa hyvin toimivaa virkamieskoneistoa aikaan. Aion tehdä muutosesityksiä, jossa pyrin yhdistämään lomata, vapaapäivät ja uudelleen koulutus ja matkapäivät yhteensä. Ja sitten tässä valossa teen muutosesitykseni, jossa teen selväksi, miten menettelytapa yhdenmukaistettaisiin jäsenvaltioiden järjestelmiin Lisäksi kun tarkastelen jäsenvaltioiden diplomaatteja, eivät he ikinä voi esimerkiksi matkustaa bisnesluokassa, joten meillä on paljon suuremmat erot omilla virkamiehillä kuin jäsenvaltion virkamiehillä. Omien tarkistusteni yhteydessä olen puuttunut eturistiriitaan ja myöskin tähän revolving door pyöräovi-ilmiöön. Ja myöskin olen puuttunut ilmiantajien asemaan. Jotkut kollegat jo totesivatkin, että Jotkut ovat todenneet, että niiden suhteen ei pitäisi tehdä mitään, joidenkin, jotkut sanoivat, että pitäisi tehdä jotakin. Olen ollut yhteydessä oikeusasiamieheen ja keskustelun hänen kanssaan ja todennut hänen kanssaan yhdessä tuumin, että heidän suhteensa on vaikea tehdä mitään. Komission yrityksessä silmään pistävää on se, että tulevaisuudessa pitäisi laatia jonkinlainen rekisteri siitä, miten ohjesääntöä tai henkilöstösääntöä on pistetty täytäntöön eri toimielimissä ja täytäntöönpanosäännökset pitäisi ottaa aika ajoin syynäyksen kohteeksi. Tämä olisi erittäin tärkeää, että täten saamme paremman yleiskuvan tilanteesta ja siitä, että henkilöstösääntöä tulevaisuudessakin toteutetaan tasavertaisesti kaikissa toimielimissä. Ja täten virkamieskoneiston yhtenäisyys eri toimielinten välillä saadaan taattua. Tässä kaikki, kiitos. Äh, Kiitoksia esittelijä. Puheenvuoropyyntöjä on herra Ehrenhauser ja sitten Rova Ajala Sender. No, herra Eisenhower ensin sitten herra Mulder. Okay. Sí, muchas gracias, presidente. Entendí que... Kiitos, että Ehrenhauser pääsi nyt ensiksi. Tiedän aktiivisen ja yksityiskohtaisen tavan, jolla Kressler on lähestynyt asiaa. Mutta tämä on mietitään erittäin herkkä. Tämä ei liity ainoastaan siihen, mitä me haluamme tehdä, vaan demokratiassa elämiseen ja oikeusvaltiossa elämiseen – Varmasti virkamiehilläkin jotain sanottavaa. He eivät ole ihmisiä, joita me vain määräilemme ympärinsä, Mutta heidän pitäisi olla mukana neuvotteluissa. Emmekä me en ole samaa mieltä Estelen kanssa siitä. Hänellä on aika erikoisiakin ehdotuksia. Hän on tehnyt eh, eh, vertailuja Iso-Britannian ja Saksan ja EU-virkamiehen kanssa, mutta nämä ovat eri asioita. Tämähän näkyy, kun me loimme ulkosuudepalvelun 2004 ja meillä oli tämä valtava uudistus. Ja tässä oli silloin yleinen uudistus, joka liittyy siihen tapaan, millä tarkastelemme EUn virkamiestä ja sen olisi pitänyt säästää 8 miljardia euroa. Olemme vaiheessa, jossa EU yhä laajenee. Ja olemme näyttäneet juuri vihreitä valoa Kroatille. Ja meillä on 55 000 virkamiestä, joka on vähemmän kuin kaupungin talot jossakin kaupungeista, josta me tulemme. Ja nämä ihmiset palvelevat 500 miljoonaa eurooppalaista. Kuten Eeren Hauserin mietinnöstä me näemme tämä myös muissa maissa palvelevat teen kansalaisia. Mutta kysymys on siitä, että otetaan lomapäivä pois tai lisätään. Kysymys on ihmistä, jotka ponnistelevat ja ovat hyväksyneet erilaisia leikkauksia. Ja mielestäni esittelijä Rothbergin oli ihan oikeassa. Täytyy tarkastella uutta tapaa laskea palkat ja eläkkeet ja katsoa, miten kriisimaksua käsitellään, mutta meidän täytyy en pidä luoda turhia ongelmia. Täällä on muitakin asioita, joita parlamentti ja valiokunta ovat jo hylänneet. Tarvitaan vertailu joidenkin maihin salaisiin palveluihin. Ei tällaista asiasta mielestäni pitäisi puhuakaan. Lomat, vapaat, koulutukset. korvaavat lomat, lomajärjestelyt ja vertaaminen. Esittelijän tietää. Meidän on vaikeuksia rekrytoida kunnan ehdokkaita EU-instituutioihin. Ihmisten täytyy palvella paljon enemmän ihmisiä kuin kunnan työntekijöitä. Heillä on heidän uh, ulkomaan palvelulisänsä. Meidän pitäisi pysyä alkuperäisessä briefauksessa. Tässä voisi olla pari tarkistusta, mutta jotain osia voi lisätä. Mutta ei a, aleta nyt tinkiä yli kahdeksan matkaa, kahdeksan tuntia kestävien matkojen ää, lippujen hinnoista. Kolme tuntia nyt on jotain, mutta kahdeksan tuntia on todella pitkä aika. Meillä on henkilöstö, joka työskentelee jäsenten kanssa. Ja meidän omien omituisuuksiemme kanssa. Olen ollut Mauritaniassa ja Nicaraguassa. Me käymme näiden ihmisten pariin, kun on ongelmia. ja heillä ei ole aikaa edes käydä vessassa matkojen tai illallisten jälkeen. Se haittaa meidän mahdollisuuksia palkata parhaat ja välkymät ehdokkaat, joten meillä täytyy olla kilpailukykyinen paketti. Se liittyy äh, kotivaltionsa diplomaattipalveluihin. Sillä on etunsa. Saman pitäisi päätä Euroopan parlamenttiin. Meidän pitäisi tehdä löytää hyvää Muuten meille jää käteen ihmisiä, jotka eivät ole niin hyviä tai ovat erittäin huonoja. Meidän pitäisi pitäytyä kriisimaksuun, palkkoihin, eläkkeeseen sekä muuhun. Kiitoksia sitten herra Ehrenhausa. Kiitoksia työaikaan suhteen. Minun tukeni Kreslillä on. Tässä jonkun tarkistuksen varmaan vielä tuon tähän mieluummin terävöittämään, mutta tässä keskustelussa minun tukeni teillä on. Ehkäpä nyt teemasta, joka minulle henkilökohtaisesti on hyvin tärkeä. Ja uskon, että jos valiokunta ottaa korruption vakavasti, niin äh, ilmiantien suojelu täytyy nyt todellakin ottaa mukaan tämän henkilöstösäännön käsittelyyn. Tämä on mahdollisuus, jota ei enää tule seuraavan kymmenen vuoden aikana todennäköisesti. Ja kaksi tutkimusta tehtiin. Valiokunnassa oli kuulemistilaisuus, jossa on täysin selvästi todettu, että tähän mennessä ei tällaista suojelua ole ollut ilmiantajille. 22a-22b-artikloista puhun. Ja tässä mielessä olemme hyvin intensiivisesti myös tutkineet näitä selvityksiä ja nämä suositukset otettu mukaan tarkistuksiin, joita siellä tuli esille. Osittain nämä ehdotukset tai tarkistusehdotukset on jo jakanut. Niitä on 17 yhteensä ja haluaisin tehdä selväksi, ei ole kyse pelkästään, että suojellaan ilmiantajaa, on kyse myös siitä, että instituutioita suojellaan. Että instituutioita suojellaan siltä, että jotkut umpimähkään tulevat ohjukset sitten ikään kuin asettavat huonoon valoon sen. Haluamme selkeät säännöt sekä instituutiolle, toimielimille, to, mitä tulee kuulemisoikeuksiin, määräaikoihin ja niin edelleen. Tässä on monia ehdotuksia tarkistuksissa, ne koskevat myös ilmiantajaa. Ja lähetämme vielä sähköpostille, jos on vielä ehdotuksia parannuksiksi, niin ne ovat, olemme tietysti eh, käytössä siinä. Eli perjantaihin mennessähän niitä voi vielä lähettää. Tietysti iloitsisimme, jos tukisitte meitä tarkistuksissanne. Olemme tietysti myös käytössä, jos yksittäiset eh, ryhmät sitä tarvitsevat, mutta ilmentäjäsuoja. Jos haluamme korruptiota torjua vakavasti, niin tämä mahdollisuus täytyy nyt käyttää hyödyksi, koska tällä vuosikymmenellä sitä tuskin enää tulee. Ja nyt on todellakin, ja muuten tämä porsaareikä jää ja sitten oltaisiin tämä mahdollisuus menetetty. Herr ja sitten herra Mulder. Briefly, uh, Chair. First of all... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Ensinnäkin minun täytyy todeta, että minulla on tässä oma lehmä ojassa, koska olen entinen komission virkamies itse. Ja toivon saavani eläkettä sitten, kun se aika on käsillä. Joten en halua, että eläkkeisiin kajotaan. Ensinnäkin palkkatasosta. Yksi syy korkean palkkaan komissiossa ja toimielimissä on ollut se, että on ollut vaikea löytää ihmisiä, jotka joutuvat lähtemään kauaksi kotoaan. Esimerkiksi sama pätee myöskin jäsenvaltioiden edustustoihin ja lähetystöihin, koska mikä toimii Berliinistä, Haagista ja jossakin muualla poissa kotoa, saa korkeampaa palkkaa. Kysymys Rova Gresslelle. Onko meillä mitään lukuja, joita voitaisiin vertailla? Mikä on keskivertopalkka? taakka, mikäli on kyse saksalaisesta virkamiehestä, joka toimii esimerkiksi Puolassa, ja miten tämä on vertailtavissa sitten Euroopan unionin toimijoissa toimivan virkamiehen. En ole varma, mutta yhä uudelleen on kuullut, että hiljattain tehty uudistus johti siihen, että palkat eivät enää houkuttele ihmisiä. Mietinkin vain, pitääkö tämä paikkaansa vai ei. Esimerkiksi kuulin, että sen jälkeen kun Kroatia liittyy, on miltei mahdotonta löytää kroatialaisia tulkkeja, koska palkat, joita me maksamme, ovat huonoja verrattuna kansainvälisiin standardeihin. What kind of figures are available so that when we vote on this dossier... Mistä luvuista nyt on kyse? Sitten kun saamme lukuja, meillä on jonkinlainen mielikuva siitä, mistä puhutaan ja missä mennään. Mitä puolestaan tulee lomiin ja vapaapäiviin ja edustustojen henkilöstön, minun mielestäni tässäkin pitäisi tehdä, ver- tehdä vertailu jäsenvaltioiden järjestelmien kanssa, koska edustustoissa on kansallista henkilöstöä ja myöskin eurooppalaista henkilöstöä. Olisi erittäin hyvä, mikäli tehtäisiin joitakin vertailuja tässäkin. Peräkuuluttaisin tässä tietoa, koska en, ellei sitten oli jättänyt huomaamatta, niin ei tällaista tietoa kyllä ole jos missään. It's, uh, in... täytyy kertoa, että tulkkausta vielä viisi minuuttia. Kollega Makovei vielä pitää puheenvuoron ja sitten loppuhuomautukset kollega Kresle. Uh, president... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Meidän täytyy vahvistaa näitä sääntöjä. Me tarvitsemme voimakkaita säätöjä eturistiriitoja varten ja myöskin tätä työn jättämiskaranteenia varten. Meidän täytyy antaa voimakasta tukea näille ilmiantajille. Voimme nyt vakavista ilmiantajista. Meidän täytyy saada tietoa toimijoiden sisältä laittomuksista ja sitten matkustaminen bisnesluokassa. Se on oikein huono asia. On tässä kriisissä terveenjärjen vastaista nähdä ihmisiä matkustamassa bisnesluokassa. Puhun henkilökunnasta nyt. With a travel over eight hours. Niitä kahdeksan tuntia matkoihin tulee En minä tekisi tätä bisnesluokaksi ollenkaan. Olin Kishinjoissa Moldovassa kaksi vuotta sitten, kuukautta sitten matkustin ää, turistiluokassa. Ja koko henkilökunta matkusti bisnesluokassa. Kaksi lentoa, Bryssel, Vi Viini ja Wien Kishinjo. No, kaksi tuntia suuntaansa. Pyydämme jäsenmaiden kansalaisilta hyväksyä pienempiä palkkoja, alempia palkkoja, säästötoimia, vaikeampaa elämää. Emmekä tee mitään omia menoja vähentämiseksi. Expenses, we can't tell the people uh, you have to save, you have to live uh, in a more difficult times and... Me elämme vaikeampia aikoja. Emme vähennä mitään. Matkustamme bisnesluokassa. tai budjetit jopa kasvavat. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Makovai. And some other. Kiitoksia, Rova Makovai. Ja sitten esittelijä lopuksi. Kiitos kovasti. Tiedän jo, että tämä on hyvin eh, tunteellinen aihe, mutta älkää... Oletteko tässä olevan sellaista, että siellä ei ole? En ole puhunut palkoista, vain yhteydessä kysymykseen, että mitä niihin pitäisi kuulua onko, pitääkö saada 10 000 euroa nettoa ja sitten vielä paljon vapaa-aikaa. Se ei ole ymmärrettävissä, jos sitä joku haluaa selittää ulospäin, niin toivotan menestystä. Haluaisin vain viitata siihen, että mihin ei kosketa. Palkkojen suuruuteen ei kosketa. Mutta kun yhdessä kohdassa, koska mielestäni nämä aloituspalkat joissakin kohdissa ovat liian alhaiset ja että siellä voidaan tehdä jotain. Minä olisin tehnyt tarkistuksen, mutta en tehnyt, koska AD7, AD8 kilpailuja koskien voidaan, tai niistä voidaan estää kilpailuja sitten. 16 prosenttia on tämä ulkomaan lisä. Sehän saadaan usein monien vuosien jälkeen, koska meillä olisi sitä tapausta, niin kuin diplomaattiedustuksissa jäsenvaltioissa, että kolmen vuoden jälkeen palaavat täällä ollaan pysyvästi, mutta ulkomaanlisä on tärkeä aspekti, kun ihmiset tulevat Brysseliin, työntekijät tulevat Brysseliin. En koske siihen, koska myöskin on tänne parhaat voimat ja nämä asiat auttavat siinä, että parhaat tänne saadaan. Kroatian tulkit. Mulder on lähtenyt. Haluaisin vielä viitata siihen, että tietysti koulutusohjelma yliopistoissa no on nyt vasta alkanut. Ja se on käynnissä. Tulkkeja koulutetaan niin paljon ihmisiä kuin instituutiot tarvitsisivat eu niitä ei ole markkinoilla. Mutta se tietysti tai sitten koulutuksen myötä on tarpeeksi tulkkeja. Tämä ongelma tunnetaan muidenkin maiden osalta, kuten Slovakia. Siinä oli ihan sama tilanne. Eli en näe tässä mitään perustavalaatuista ongelmaa henkilöstösääntöjen osalta. Se on ihan erikoisongelma. Tulkkien saatavuuden ajankohtaan. Voin sanoa, että henkilöstösäännössä haluan varoittaa, että ei tehdä mitään, koska jos ei tehdä mitään, niin sitten Euroopan vastustajille annetaan erittäin hyvät aseet käteen seuraavia Eurooppa-vaaleja varten, eikä meillä ole siihen halua. Ne ehdotukset, jotka tässä nyt ovat, ne ovat mielestäni hyvin kohtuullisia. Pahoittelen, mutta minun täytyy sanoa, että oikeusvaliokunnan EPP-kolkavat laurovat minulle. He olivat odottaneet jotain ihan muuta, mutta ei se mikään ongelma ole. Täytyy suojautua näitä loppeja vastaan. Tietysti paljon loppausta on. Voin sitä olla laulujakin. Hyvin epäystävällisiä maileja tulee. Jo, eh, tämä otetaan hyvin henkilökohtaisesti. Tähän ei taivu ollenkaan. Olen hyvin hyvällä mielellä tässä liikkeellä, joka saa julkisen viran ja täyttää tehtävää. Kun näet näen nyt, miten julkinen hallinto nyt toimii, niin kyllä eh, täytyy tilannetta parantaa ja täytyykin parantaa. Kaiken kaikkiaan ehdotukset ovat mielestäni hyvin kohtuullisia, jotka ovat tässä pöydällä. Uskon myös, että tällaisia siis ehdotuksia täytyy keskustella myös sitä taustaa vasten, että mitä julkinen hallinto ja virat siellä, mitä jäsenvaltioissa on ollut, myöskin kriisistä riippumatta siellä muutoksia. Se täytyy ottaa jonkun verran myöskin huomioon. Jäsenet ovatkin ottaneet sen suurimmasta osalta huomioon. Eli myöskin julkisessa hallinnossa, julkisessa virassa on tehtävä niin. Minäkin tämän julkisten varojen valvojana näen tehtäväni näin. Tästä tärkeästä kohdasta on siis päästy keskustelun loppuun. Tämän kohdan käsittelyn eh, päättäisin tähän ja myöskin keskeyttäisin kokouksen tässä kohdassa. Kiitoksia kovasti ja sitten yhdeksältä huomenna aamulla jatkuu. Kiitoksia, kokous päättyy. So, see you tomorrow. Yep.